Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Ennen kuin aloitamme, ensin haluaisin puhua belgialaisille ystävillemme ja erityisesti Luvänin onnettomuuden uhreille, joka tapahtui 18. helmikuuta. Eli Euroopan parlamentin nimissä esitän surun valitteluni nuoren miehen perheelle, joka menehtyi. Ja ajattelemme niitä, jotka loukkaantuivat tässä draamassa. Onnettomuuden syy ei vielä ole tiedossa, tutkimukset on käynnistetty. Ja heti kun saamme kuulla tuloksista, niin teemme kaikkemme varmistaaksemme, että neljännessä rautatiepaketissa otetaan huomioon kaikki se, mitä on opittu tästä Luvänin junaonnettomuudesta. Rautatieliikenteen turvallisuus on ehdoton prioriteetti meidän valiokunnallemme. Ja Luvänin junassa oli 80 henkilöä, 27 loukkaantui. Mehän tiedämme, että nämä raideliikenteen onnettomuudet ovat uhrimääriltään raskaita. Ja Eurooppa on mukana tässä ratkaisussa. Ja osoitan myötätuntoani belgialaisille tämän tragedian osalta. Sitten siirrymme esityslistalle. Voidaanko esityslista hyväksyä? Onko vastalauseita? Kukaan ei vastusta. Eli voimme siirtyä yhteiskeskusteluun. Ensinnäkin matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti. Tämä on Bilban mietintö. Ja sitten RORO, alusliikenteen ja suurnopeusmatkustajan alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistaminen, Rikeen mietintö. Ja sitten matkustajalusten turvallisuussäännöt ja määräykset, eli Ajuton mietintö. Meillä on hyvin paljon asioita esityslistalla, joten otamme nämä kolme mietintöä nyt yhdessä. Ne liittyvät meriturvallisuuteen. Eli pyytäisin, että esittelijät esittelevät mietintönsä ja sen jälkeen puheenvuoron saavat eri varjoesittelijät poliittisista ryhmistä ja sitten muut edustajat voivat käyttää puheenvuoron. Sitten täällä on paikalla Simons, tervetuloa valiokuntaan. Te olette talous- ja sosiaalikomitean edustaja. Ja te voitte sitten käyttää lyhyen kolmen minuutin puheenvuoron. Ja mitä lyhyemmin puhutte, niin sitä paremmin viesti menee yleensä perille. Ja sitten komissio tietysti saa vastata erinäisiin kysymyksiin. Teillä on myöskin rajallinen puheaika. Eli nyt käynnistämme keskustelun ja puheenvuoron saavat eri esittelijät ja te saatte ensimmäisen puheenvuoron Bilbao. Merci beaucoup, madame la présidente. Gracias y buena... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille. Ja minäkin haluan ilmaista osanottoni puheenjohtajan tavoin. Tämä vuoden 1999 direktiivi muuttaminen on osa EU-lainsäädännön muuttamista, mitä tulee matkustajaliikenteen turvallisuuteen. Meidän täytyy parantaa ja selventää ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Tästä kaikki olemme samaa mieltä. Euroopan parlamentti on ollut monien muutosten moottorina, mitä tulee meriturvallisuuteen. Ja nyt kun olemme työstäneet näitä meriturvallisuuspaketteja, niin erityisesti haluamme sitten lainsäädännöllisen ehdotuksen, jotta voimme uudistaa lainsäädäntöä matkustaja-alusten turvallisuuden osalta. Ja tämä muutosehdotus sisältää sen, että on ilmoittamisvelvollisuus, velvollisuus, mitä tulee matkustajatietoihin digitaalisessa muodossa, ja meidän täytyy harmonisoida menettelyitä yhdistetyn lukun kautta. Ja tämänhetkinen tietojärjestelmä, joka liittyy yritysrekisteriin ja joka liittyy näihin eri sähköisiin järjestelmiin, ja ne toimitetaan sitten tämän yhden luukun järjestelmän kautta. Ja komission ehdotuksessa on uusi elementti, eli tämä liittyy henkilöihin, jotka ovat aluksella mukana. Tästä tavoitteesta olemme kaikki samaa mieltä. Ja myöskin sitten, kun katsotaan tätä toteuttamisehdotusta. No sitten tämä ehdotus. Meidän täytyy päivittää ja yksinkertaistaa kaikkia elementtejä ja parantaa myöskin oikeusturvallisuutta. Ja meidän täytyy tämän lisäksi vahvistaa myöskin sisämarkkinoita meriliikenteen alalla. Ja teknologialla pitää myöskin olla selkeä ja keskeinen rooli tässä mietinnössä, koska me kaikki näemme, kuinka tärkeitä teknologiset kysymykset ovat. Nyt puhutaan jo lennokeista, roboteista ja muista elementeistä, joita täytyy hyödyntää, kun uudistamme järjestelmiämme. Ja me tuemme tätä ilmoitusjärjestelmää, tätä digitaalista ilmoittamisjärjestelmää kansallisella tasolla silloin, kun tämän aluksen reitti on yli 20 mailia. Tässä asiassa pitää toimia kansallisella tasolla ja meidän se on hyvä foorumi, kun ajatellaan tulevia järjestelmiä Euroopassa. Joku voi pitää tätä provokaationa, mutta se mikä tänään provosointia, niin on huomenna ratkaisu. Tämähän on nähty muissakin mietinnöissä. Ja me katsomme, että tässä on tilaa myöskin joustavuudelle, kun ajatellaan lyhyempiä matkoja. Ja tässä ehdotamme sitten kolmatta tapaa. Olemme olleet yhteydessä eri järjestöihin ja tahoihin, jotka ovat mukana tässä aloitteessa. Eli näitä tietoja voitaisiin välittää sähköisten järjestelmien kautta, jotka on jo hyväksytty jäsenvaltioissa. Näitä järjestelmiä on jo olemassa, ne ovat nopeita ja tehokkaita. Ja tämän ei pidä johtaa sitten sinne toimintaan lamaantuisi tai loppuisi. Meillä pitää olla turvalliset järjestelmät, koska täytyy muistaa, että kyse on paikallisista aluksista. Sitten toinen kysymys. Se liittyy tietosuojaan. Ja tietoja pitää käyttää ainoastaan tämän direktiivin sisältämiin tavoitteisiin. Ja me ehdotamme, että nämä tiedot poistetaan heti, kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä ja kansalaisista toimitettavat tiedot henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä apua, esimerkiksi hätätilanteissa. No, direktiivissä on todettu, että erityistarpeita omaavat henkilöt voivat vapaaehtoisesti toimittaa näitä tietoja. Mutta meidän täytyy mennä hiukan pidemmälle, koska sitten kun tapahtuu vaikka jokin onnettomuus, niin nämä henkilöt tarvitsevat erityisapua, ja jos siihen ei ole varauduttu, niin silloin myöskin heidän turvallisuutensa on vaarantunut. Tiedän, että tämä voi olla aika kiistanallinen kysymys, mutta meidän pitää tätäkin käsitellä. No sitten komission delegoidut säädökset. Me katsomme, että olisi parempi, että meillä olisi viiden vuoden määräaika, jota voitaisiin pidentää ja joka sitten hyväksyttäisiin ehdottomasti parlamentissa. Ja sitten kolme kuukautta lyhennetään aikaa, joka komissiolla on, kun se miettii, ovatko jonkun jäsenvaltion toimittamat tiedot oikeanlaisia vai voivatko ne vaikuttaa kielteisesti kilpailuun. Pidempi aika saattaisi johtaa vääristymeen. Ja lopuksi komission tulisi arvioida, miten direktiiviä on pantu täytäntöön ja esitellä tuloksia parlamentille lyhyemmässä ajassa kaksi vuotta sen jälkeen, kun on alettu soveltaa direktiiviä, eikä vasta sitten seitsemän vuoden jälkeen, niin kuin komissio on ehdottanut. Eli nämä nyt ovat tärkeimmät kohdat tässä mietinnössä. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Paljon kiitoksia. Ja nyt anna puheenvuoron Rova Ajutolle. No, turvallisuus, normit matkustajaluksille. Allora. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli jo ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous ja siellä tarkastelimme yhdessä hiukan tätä kokonaistilannetta. Me uudistamme nyt siis tätä direktiiviä vuodelta 2009, jossa on säännöt ja standardit, jotka liittyvät uusiin ja tällä hetkellä olemassa oleviin matkustaja aluksiin, jotka on valmistettu teräksestä tai vastaavasta materiaalista. No, komission ehdotuksessa on tiettyjä poikkeuksia. Siis ensinnäkin yksi poikkeus liittyy siihen, että suljetaan pois 18-24 metriset alukset, suljetaan siis pois direktiivin soveltamisalasta ja teknisesti ja logistisesti alle 24 metriset alukset eivät voi noudattaa samoja sääntöjä kuin suuremmat alukset. Ja sitten suljetaan pois alukset, jotka ovat offshore-toiminnassa, koska siellä on henkilöstöä, jota viedään työhön, jota, ja näitä henkilöitä ei voi katsoa matkustajina, mutta ne ovat erityishenkilöstöä. Eli tässä tilanteessa on vielä epäselvä tilanne, kun ajatellaan nyt näiden työntekijöiden varsinaista statusta. Eli tällä hetkellä komissio haluaisi pitää heidät tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella. Sitten tuletaan pois ne alukset, joilla kuljetetaan matkustajia suuremmasta aluksesta, esimerkiksi tästä rannikolle. Ja sitten purjealukset, Ne on jo suljettu pois, mutta nyt tätä poissulkemista vähän selkeytetään. Eli tässä on nyt enemmän vaatimuksia ja tässä parannetaan nyt selkeyttä direktiivissä, koska siellähän on nyt vielä tällaisia epäselviä alueita, jotka ovat hiukan tulkinnanvaraisia. No mitä sitten on mukana? Tässä halutaan matkustaja-alukset, jotka on rakennettu alumiinista. Alumiini on terästä vastaava materiaali. Ja sitten merialueiden luokittelu. Tämähän on komission ehdotus. Ja meidän ehdotuksessamme on kolme kysymystä, joihin nyt keskityn. Ensinnäkin täytyy ottaa huomioon nämä poissuljetut kategoriat, eikä niitä saa jättää täysin kattamatta, koska me tiedämme, että on kansainvälisiä sääntöjä, jotka kattavat nämä vapautuksen saaneet kategoriat, mutta kun mietitään näitä standardeja Euroopan tasolla, niin komission pitäisi antaa suuntaviivoja jäsenvaltioille ja teollisuudelle ja varustamoille, joissa puhutaan kaikkien kategorioiden turvallisuusstandardeista, jotta ei jäisi mitään harmaita alueita. No sitten avoimuus meillä pitää olla mahdollisimman paljon avoimuutta ja kaikki poikkeukset tai toimet, jotka hyväksytään, ne pitää julkistaa internetsivustolla. Ja sitten sosiaalikysymykset. EU:ssa pitää olla selkeä kanta, jotta voidaan globaalisti edistää työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia. Ja meidän pitää varmistaa, että koulutus ja työolosuhteet ovat kohdallaan. Ja matkustajien ja henkilöstön on pystyttävä matkustamaan mahdollisimman turvallisesti EU:ssa. Ja tämä nyt on ihan itsestäänselvyys, mutta mehän olemme nähneet, että aina ikävä kyllä näin ei ole. Sitten komissio on tehnyt selkeän ehdotuksen neuvostolle, joka on hiukan erilainen komission kannasta. Neuvosto haluaa kaksi poikkeusta – Ensinnäkin alumiinio, jota pidetään vastaavana materiaalia, materiaalina. Ja Ranska on halunnut 14 vuoden poikkeuksen. Se haluaa vielä jatkaa alusten valmistamista. Ja toinen liittyy sitten merialueiden luokitteluun. Tässä on nyt viitattu Kreikan tilanteeseen. Maantieteelliset kysymykset Kreikassa ja sen saaret tekevät tästä luokittelusta aika hankalan. Ja sitten on puhuttu Kreikan osalta erityisistä alueista. Ja sitten on muita alu- maita, joilla on selkeästi määritellyt merialueet. Ja muiden jäsenvaltioiden osalta siellä on selkeästi määritelty merialueet. Ja sekä parlamentin että komission ehdotuksessa ei ole puhuttu muista asioista tähän kysymykseen liittyen. Eli tässä nyt nämä yleiset puitteet, joissa liikutaan ja kuten sanoin, meillä oli jo ensimmäinen varjoesittelyiden kokous ja eri varjoesittelijät toivat esiin kantansa. Ja muistuttaisin, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on 9. maaliskuuta. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Ayuto, et je laisse la part. Nyt annan puheenvuoron herra Rikkeelle, joka on turvallisuustarkastusjärjestelmien esittelijä rajat ylittävissä vaatimuksia, jotka liittyvät nopea, nopeisiin matkustajalustuksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. sen erityispiirteet, joita lautoilla on ja rajatelittävillä lautoilla. Niissä on lastivuoksi erityisiä riskejä ja Euroopassa ja muullakin on ollut aika isoja onnettomuuksia viime vuosina. Ja joka tapauksessa tapauksessa uhreja on ollut satoja. Tämä on siis erityisluontoista ja muistutan, että äh, nämä lautat, jotka ylittävät rajoja, ovat myös matkustusaluksia, koska sillä voi olla pari 300 kuorma-auton kuljettajaa matkustajina. Eli tämä on REFIT-hanke, aikaisemman direktiivin muutosprojekti, nämä aikaisemmat direktiivit ovat tätä aukkoja, päällekkäisyyksiä ja oikeudellista epävarmuutta. Ja komissiolla on uusi direktiiviehdotus, jossa on erityisiä tarkastuksia näille suurin tapauksessa matkustajaluksille. Ja sitten pyritään muuttamaan direktiiviä, jotka koskevat näiden aluksien satamatarkastuksen riskiin arvioinnin pohjalta. Ja Haluan, että valiokuntamme tukee komission pyrkimyksiä, jotka pyrkivät siihen, että meillä on selkeyty vahvistettu yksinkertaisemmat säännöt, jos ei olisi oikeudellisia aukkoja, mutta ei myöskään päällekkäisyyttä tai epävarmuutta. Mutta muutama täsmennys kannattaa tehdä komission ehdotukseen, jolla pyrimme selkeyttämään tekstiä. Erityisesti määritelmässä me vastuuviranomaiset ja sitten satamien asemat ja siitä on muutamia sanamuotoja, jotka voisivat aiheuttaa hämminkiä ja pitäisi muuttaa. Eli mitkä ovat olennaiset aiheet? Art- yksi viisi kohta, jossa poistetaan epävarmuutta ja siinä todetaan, että kahden pakollisen tarkastuksen välillä täytyy olla rako, että tehdään kahden viikon välein tarkistuksia se, jos ei järkevää, että riittävästi liikkumavaraa, että tarkistukset noudattavat sääntöjä ja ovat toiminnallisia. Ää, eli kerran kuussa tai kerran, kanssa, kerran puolessa vuodessa tai kerran kanssa vuodessa, mutta tekemään vähän liikkumavaraa. Minusta tämä liikkumavara, se kaksi kuukautta, koska ää, ky- korkean kysynnässä tilanne on sellainen, että äh, tar- tarkistuksen pitäisi tapahtua sesongin ulkopuolella. Ja kahden kuukauden liikkumavara jättäisi varustajalle enemmän mahdollisuuksia ottamaan huomioon kaupalliset tarpeet. Ja sitten olisi kuitenkin riittävästi aikaa tehokkaalle tarkastukselle. Ja kohden kolme viides pykälä. Tämä koskee poikkeuslupia, jos aluksen päämäärä muuttuu. Minusta tällaisia poikkeuslupia pitäisi antaa. Jäsenmaiden pitäisi olla tasa-arvoisia. Jotkut jäsenvaltiot haluavat tehdä uusi tarkastus niin, että alus on lippulaivamaassa maassa ja uudessa satamassa turvallisuusnormien mukainen. Ja sitten pari vähän yksityiskohtaisempaa asiaa. Olen käynyt läpi näitä että tarkastustapoja ja satamia ja aluksien kapteenit ja tarkastajat ovat painottaneet kahta asiaa. Ensinnäkin haluaa tätä kahden kuukauden liikkumavaraa, jonka jo selitinkin. Toinen juttu on vähän monimutkaisempi. yhteisöllä on tarkistus kiinteätä sen valtiossa. Ja union niin, varmista, että jäsenvaltiot täyttävät kiintiöt. Se on tärkeää, mutta näissä kiintiöissä on prioriteetit, ykkösprioriteetit ja kakkosprioriteetit, jotka määritellään sekä alustyypeittäin että tarkistusten toistumis kertojen mukaan. Nämä alukset, joilla on erityisiä turvallisuuspiirteitä, niitä järjestelmästi pidetään korkean turvallisuusriskialuksena, vaikka näin on. Usein jäsenvaltiolla sitten valinta voivat tarkistaa vuositasolla tai harvemmin nämä alukset, vuositasolla on välttämätöntä ottaa huomioon niiden erityisriskit. Jos se kiintiön haluaa täyttää, ei tarvitse vuosittain tarkastaa niitä. Eli direktiivi on tässä mahdollisuus, että nämä alukset siirrettäisiin kategorian yksi korkean riskiin kategorian nämä alukset. Niitä, niiden, niillä olisi prioriteetti. Koska se tätä dilemmaa tällä hetkellä, joka täyttävät kiintiö, mutta kaikkia aluksia ei tarkasteta. Tai sitten he eivät täytä kiintiöitä, noudata kiintiöitä ja tarkistavat kaikki alukset Eli nyt halutaan, että kiinteytetään sekä ykkös- että kakkoskategoriassa. Tämä on vähän monimutkainen juttu. Mutta koska riskit ovat jotain korkeat, jos näitä aluksia tarkistetaan tasaisin välein. Tässä yhteenvetotilanteessa meillä on ollut yksi tapaaminen varjostelijoiden kanssa jatkamaan samalta pohjalta. Nämä ovat erittäin teknisiä luonteeltaan. Tämä on erittäin tekninen asetus, joten varmaan kummempia ongelmia ei ole. Kiitoksia herra Rike. Aloitetaan keskustelu. Aloitetaan tästä herra Brangles. ja komissio myös vastaamassa kysymyksiimme. Kaksi minuuttia. Grazie, Presidenti, Intervengo in me- Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt tästä direktiivin muutosehdotuksesta, ja mielestäni tämä on kokonaisuudessaan erittäin hyvä ehdotus, koska tällä tavalla päästään pois tietystä epäselvyydestä, joita oli alkuperäisessä direktiivitekstissä, joka on johtanut sitten erilaisiin tulkintoihin kansallisella tasolla. Tärkein tavoite on se, että meillä on paljon turvallisuutta matkustajaliikenteessä, mutta samalla meidän täytyy sitten yksinkertaistaa ja vähentää byrokratiaa ja myöskin vähentää näitä liitännäiskustannuksia. Eli pois pitää tosiaan sulkea matkustaja-alukset, jotka ovat alle 24 metrisiä. Ja sitten myöskin nämä offshore-alukset pitää sulkea pois. Ja myöskin alukset, joita käytetään risteilyalusten ja rannikoiden välillä. Eli meidän täytyy nyt katsoa tätä soveltamisalaa erityisesti alumiinialusten osalta – Olen nyt katsonut myöskin esittelijän tarkistuksia ja voimme niitä tukea, erityisesti kun niiden avulla voidaan taata suurempi avoimuus ja ennen kaikkea myöskin se, että komission pitää vaatia jäsenvaltioiden tietoja, jotta voidaan harmonisoida sääntöjä erityisesti alle 24 metristen alusten osalta. Ja me katsomme sitten tietenkin muitakin Tarkistukset jo tulee ennen 9. maaliskuuta, mutta kaiken kaikkiaan tämä on ehdotus, jota voimme tukea. Kiitos. Merci beaucoup. Je Paljon kiitoksia. Ramantero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui, eu só pedir que me corrigisse se estou em erro. Tenho dois minutos. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kaksi minuuttia, oli. No, jos erehdyin, niin korjatkaa. kun minulla on vielä kaksi muutakin puheenvuoroa. Enriken esityksestä myös, vai voinko ottaa nämä yhdessä? Kiitos Rova Bilbao esityksestä. Haluaisin sanoa, että olemme seuranneet teknologian kehitystä digitaalisella alalla, joka on erityisen tärkeä asia. Haluaisin muistuttaa kahdesta asiasta. Täytyy taata se, että saarien ja mantereen välillä pystyy liikkumaan nopeasti. Artikla 9 on, sisältää tietojen vaihtovelvoitteen. Siinä on kaksi tärkeää kysymystä. Tietojen kerääminen on hyvin tärkeää. Täytyy muistaa 10 minuuttia. Koska tällaisten retkialusten täytyy tulla myöskin huomioon otetuksi ja tässä tapauksessa 10 minuuttia ei riitä. No sitten kansallisuustiedot. Ymmärrän, että tällainen vaatimus jo on olemassa. Mutta mietin, miksi syntymäaika, syntymätiedot täytyy antaa, jos riittäisi syntymävuosi, kustakin henkilöstä eikä koko päivämäärä, syntymäpäivämäärä. Sitten 20 merimaalin ähm, tai mailin määritelmää. Puhutaan 20 merimailista rannikosta lähtien. Miksi ei pitäisi tässä käyttää kansainvälistä standardia, eikö luoda jotain uutta standardia? Sitten vielä kommentit herra Rikel, kiitos esitetystä ehdotuksesta. Kysymys, joka koskee näitä roroaluksia. Tämä on kausittaista palvelua tai liikennettä, kausiliikennettä. Haluaisin vielä selventää sitä, että voitaisinko direktiivistä lukea pois sellaiset kaudet, jolloin on kylmää ja ei olisi siis säännöllisiä tarkastuksia, koska puhutaan todellakin kausiliikenteestä. Kaikille eh, anna ylimääräistä aikaa pitäkää kiinni puheenjohtajasta. Kiitos, että ilmoititte asiasta etukäteen nyt Rova Ajalla Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin ihan lyhyesti puhunut tästä Ajuton mietinnöstä ja haluaisin vain kiittää häntä näistä ehdotuksista. Ja Meillä on nyt tämä uudelleenlaadinta kysymys. Ja tässä on tiettyjä poissulkukysymyksiä tässä direktiivissä ja meidän täytyy nyt vähän miettiä, millä tavalla voimme ylläpitää tätä suojelua, tai ainakaan näitä kategorioita ei voi ottaa kokonaan tämän sääntelyn ulkopuolelle. Eli tästä pitää vielä keskustella, mutta jollain tavalla tässä nyt oli lähennetty näitä turvallisuussääntöjä. Eli haluaisimme, että alukset, siis artiklussa 2 ja 3, ne on nyt suljettu pois direktiivin soveltamisalasta. Ja me tuemme sitä, mitä Ajuutta sanoi, eli jonkinlaisia suuntaviivoja pitää olla. Tällä tavalla voidaan harmonisoida toimintaa ja voimme parantaa turvallisuutta aluksissa, jotka nyt ovat jääneet direktiivin ulkopuolelle. Ja toistaisin vielä, että kun ajatellaan myöskin avomeren aluksia, niin sielläkin pitäisi selkeästi miettiä sääntelyä ja sääntöjä, jotka parantavat turvallisuutta. Nythän meillä on tilanne, jossa on paljon riskejä, varsinkin kun ajatellaan näitä offshore-kysymyksiä, Näitä ongelmia on yhä enemmän. Ja on esimerkiksi henkilöstön kuljettamiseen tarkoitettuja aluksia, joita käytetään yhä enemmän. Eli tässä mielessä haluaisimme esittää tiettyjä tarkistuksia tekstin vahvistamiseksi. Ja sitten kun katsotaan näitä alumiinialuksia, niin haluaisimme tietää komission kannan Eli onko olemassa teknisiä tutkimuksia siitä, onko näillä alumiinialuksilla turvallisuustilanne heikompi tai parempi kuin muilla alustyypeillä. Niin, eli esimerkiksi on kalastusaluksia, jotka ovat joutuneet yhä useammin ongelmiin. Eli siksi haluaisin tietää, mikä nyt on komission kanta tässä asiassa. Kiitoksia. Ja seuraava. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme kollegat ovat kuolleet sidosryhmiä. Ja haluaisin vähän kertoa heidän mielipiteitä. Rauha Belmaan mietintö on, lausunto on aika hyvä. En käy läpi sitä, mikä kanssa olen samaa mieltä. Siihen aikaan ei riitä. Otan vain pari kohtaa, jossa tekstit täytyy vielä selkeyttää tämä yhteen eurooppalainen keskitetty piste. Sen sijaan me olemme puhuneet kansallisista äh, keskitetyistä toimipisteistä. Äh, mutta tuleeko meillä olemaan jotakin eurooppalaista yhden lukun järjestelmää, tai miten nämä kansalliset yhteispisteet tulevat olemaan keskenään yhteydessä? Meillä on erilaisia keinoja tallentaa tiedot. Ja kysyisin, mitä näille tiedoille sitten tapahtuu ja mitä tiedoille tehdään tietyn säilytysajan jälkeen. Tiedot täytyy hävittää, mutta miten ja koska, sitä haluaisin vähän yksityiskohtaisempaa tietoa. Ja sitä, takaraja tarkastelee, niin niitä kaikkia lyhennetty, se on hyvin kunnianhimoista, mutta sinä olemme samaa mieltä. Mutta ainoastaan, jos aikaa jää riittävästi tietojen käsittelemiseksi, eli haluaisin kuulla komission kannan, onko hän samaa mieltä säilytysaikojen lyhentämisen kanssa. sinä ensimmäinen kaksi minuuttia. Ja sitten siirtyisin Rikeen lausuntaa. Minulla on vielä kaksi minuuttia. Ymmärsinkö oikein, koska olen David. Kyllä. Teillä on kaksi minuuttia puheaikaa, ei kaksi minuuttia per lausunta. Kaksi minuuttia kokonaisuudessa. Kaikki ovat tiedottamassa aikarajaa. En nyt palaa tähän aiheeseen. 30 sekuntia kysymykselle joka on nostettu herra Rikelle. Az ember kettő jelentésnek a árnyék jelentéstevője, akkor két... Kiitos, mutta, mutta tämä ei ole reilua. Minun pitäisi saada kaksi kertaa kaksi minuuttia, koska meillä on kahdesta aiheesta varjastelija 30 sekunnissa. Kiitos vähän Rikeitä työstään, joka puhuu hyvin siitä, että nämä kaksi tekstiä ovat rinnakkaisia. Olemme samaa mieltä herra Riken kanssa. Ei tarvita kahta minuuttia sen sanomiseksi, että herra Rikke tekee loistavaa työtä, Rova Foster. Tämä on kaksi minuuttia. Eh, madame, eh, elle va... Madame, Madame Tomovic is doing the... Rova Tomovic. Yeah, is doing the first report. Ah, hän tekee tämän ensimmäisen mietinnön, minä seuraavat kaksi, ja hän on menossa kalatalousvaliokuntaa. Hän on ensimmäinen varjoesittelijä. Hänen vuoronsa. Thank you very much. Vous avez deux minutes. Thank you very much, madam. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Varjoesittelijä, kun olen Rova Del mietinnöstä, puhun vain siitä. Pidän hyvänä direktiivin tarkoitusta, joka on siis varmistaa, että matkustajaturvallisuus ei asennu vaaraan ylilataamisen vuoksi, suuren kuorman vuoksi ja että onnettomuuksia hoidetaan tehokkaasti. Tietot pitää kirjata kansalliseen yleiseen sähköiseen rekisteriin niin, että jäsenvaltio valvoo ja siellä toimivaltainen viranomainen. Tavoitteena on saada tietojen saannista helpompaa, jos on onnettomuus. Pidän myös hyvänä ehdotettua selkeää sääntöä, joka koskee tietojen käsittelyn tarkoitusta ja henkilötietojen säilyttämisaikaa, joita laivaoperaattorille ja jäsenvaltioille, jotta voidaan varmistaa tietosuojadirektiivin sääntöjen noudattaminen on kovin tärkeää suojella pieniä liikenteenharjoittajia lisääntyvältä byrokratialta. Ja pidän hyvänä vaihtoehtoisia ratkaisuja tiedot matkustajana olevista yksilöistä pitäisi olla käytössä, jotta merirosvoutta ja sabotaasia voidaan estää. Thank you. Foster. Um, Kiitos herra Rike ja Robadioto. Herra Rikeen mietinnöstä Roro aluksi. Erinomainen mietintö. Tässä ei näytä olevan kovin paljon kiistaa neuvostonkaan kanssa. Yleisesti ottaen tuemme sitten Rovedoutou, meillä oli hyvä varjoesittelyinen kokous, kiitos siitä panoksesta. Hän otti monia asioita esille turvallisuuden alalta. Pidämme erityisen hyvänä komission neuvoston kantaa joidenkin delegoitujen säädöksen muuttamisesta toimeenpanosäädöksiksi ja tietysti solasyleissopimuksen kattamilta aloilta. Nämä muutokset ovat hyviä myös. Haluan korkeudet vielä, että pitäisi olla lisää turvallisuusvälineitä niistä riippuen. Siitä asiaan täytyy vielä, sitä asiaa vielä täytyy miettiä, siitä varsinkin poikkeuksiin. Ja ihan aika oikein on puhuttu poikkeuksista tarkastellaanko nyt sitten näitä apualuksia tai purjelaivoja. Täytyy olla kovin varovaisia suurimman osan tämän kanssa, että aina noudatetaan IMOn sääntöjä. Tietyllä lailla joitakin selvennyksiä tietysti voi olla, mutta täytyy silti olla varovaisia, että ei jouduta mihinkään preskriptiiviseen kantaan, jossa ei sitten IMOn sääntöjä noudatettaisi. Purjelaivat ovat tyypillinen esimerkki, jossa on perinteisiä laivoja sitten avoimuuden mielessä. Avoimuudessa ei ole mitään vikaa, mutta sitten riippuu siitä, että kuka tiedot on oikeutettu saamaan. Sinne tulee myös turvallisuussääntöjä mukaan, että en tiedä, onko se vapaata kaikille, että kaikki saisivat tällaisia tietoja käyttäänsä. Varoesittelijöitä haluan kiittää myös tässä toisessa, kuten sanoin. Näistä asioista on aika täysimääräisesti keskusteltu ja katsotaan, miten asia etenee. Kiitos kovasti. Merci, Madame Foster. Kiitoksia, Rob Foster. Ja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset raportööreille. Hienoa huomata, että keskustelu näistä merenkulkua käsittelevistä raporteista ajoittuu juuri tälle Shipping Weekille, joka kokoaa koko merenkulkualan asiantuntijat tänne Brysseliin. Käsillä on kokonaisuus, jolla pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta, erityisesti tietysti matkustajaliikenteessä. Me tulemme tarkastelemaan raporttiluonnoksia vielä tarkemmin jättäessämme muutosehdotuksia, mutta jo nyt voin todeta sen, että erityisesti matkustajien rekisteröintejä koskien on tarve säilyttää sääntelyssä tiettyä suhteellisuutta – ja olla asettamatta liioiteltuja hallinnollisia velvoitteita liikennettä operoiville yrityksille. Odotan erittäin hyvää yhteistyötä varjoraportöörien kanssa ja ajan säästämiseksi kerron terveiset myös kollegaltani Stelios Kulukululta tähän Passenger Safety Rules. Uh, best wishes from Stelios. Thanks for the rapporteur and we will table some amendments concern... Kiitoksia. Tulemme tekemään jotakin tarkastuksia sosiaalikysymyksistä. Thank you. Siinä kaikki Gue Angelalta. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Kiitoksia, Rouva Kyllönen. Ja herra Rikke, hänellä on kysymys. Meillä on kysymys tai kommentti Ravajutalle, joka koskee alumiinia. Alumiinin mukaan mutta minä nyt herätän vähän kysymyksiä, koska se nyt ollenkaan samanlaista kuin teräs laadultaan. Sillä on erityispiirteensä ja erityishaasteita, eikä se äh, myöskään palokestävyys ole kaiken parasta. Tällä hetkellä on jotakin materiaaleja suuttu pois, ei ole mitään syytä samasta alumiinia teräkseen. Sanon sen, koska tämän mukaan ottaminen herättää kysymyksiä kaikilla alumiinikossa työskentelevissä telakoissa. On ihan selvää, että alle 24 metrissä on ranskalainen erityispiirre ja tämä tässä erityisiä riskejä. Pitäisikö alumiini ottamaan näin tiukasti mukaan? Se ei ole oikeutettu, sikäli tämä muita materiaaleja, jotka on suojattu pois. Mu- muuta, joita tai pitäisi samastaa teräkseen. Nyt olisi toivottavaa sulkea se pois. Tai se sille erityis raamit, erityisesti takarajat, mutta sorrelleen samastaminen, samastaminen ilman ehtoja, jos ei oikeutettu. Kiitos, herra Taylor. Keith Taylor. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt kaikille kolmelle esittelijälle pari kysymystä ja pari yleistä huomiota. Ensinnäkin tiedän kyllä, että henkilöstön koulutus turvallisuuskysymyksissä, se nyt ei kuulu tämän direktiivin alaan. Mutta kuitenkin katson, että Euroopan parlamentin pitää vaatia, että komissio ja EMSA parantavat näitä koulutusolosuhteita, kun kyse on tämän alan työntekijöistä risteilyalusten ja lauttojen henkilöstöllä pitää olla kunnollinen koulutus, jotta he pystyvät tehokkaasti auttamaan matkustajia hätätilanteissa. Ja nyt on myöskin kiireellistä parantaa rajat ylittävää koordinointia, mitä tulee hätäpalveluihin. On paljon esimerkiksi jokia, jotka toimivat rajoina, ja meidän täytyy varmistaa, että vastuussa olevat viranomaiset tekevät tehokasta yhteistyötä, mitä tulee hätäjärjestelmiin ja kiireellisiin tilanteisiin. Eli silloin asioiden pitää toimia rajan kummallakin puolella. No, tiedän, että laatimisen tavoitteena on yksinkertaista lainsäädäntöä, jotta se noudattaisi IMO ja Solesin uudistettuja sääntöjä. Ja haluaisin tietää, millä tavalla nämä muutokset parantavat näiden direktiivien täytäntöönpanoa. Ja tämä on kysymys komissiolle oikeastaan. Ja valiokunnassa täytyy sitten päättää, tuemmeko näitä delegoituja säädöksiä vai täytäntöönpanosäädöksiä. Kiitos. Me, merci beaucoup. Paljon kiitoksia, herra Taylor ja Annato. Merci, madame le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä kaksi muutettua direktiiviä ja uusi direktiivi turvallisuuden aloilla saavuttavat kokonaisuudessaan tavoitteensa. Kolmen esittelijän ehdotukset ovat minusta välttämättömiä ja relevantteja mitä asiakkaita rekisteröihin tulee. Rova Bilba on toive, saadaan sen kolmas keino välittää matkustajatiedot sekä sen takaaminen, että tiedot nopeasti automaattisesti tuhoitaan, lisäävät joustavuutta ja helpottavat direktiivin todellista toteuttamista. Mitä turvallisuustarkastuksen tulee, ää, tarkastukset vaikka vähän harvemmin väliin ja delegoimisen vähentämismahdollisuudet, niin kuin liikkeen ehdottaa parantavat parempaa demokraattista valvontaa, vaikka tämä on vähän teoreettista, koska tämä on niin tekninen alue. Mutta ehdotuksen äh, tehdä sopimuksen ero äh, operaattorien ja tarkastusataman välillä ja tänne jakaisivat tarkistuksen äh, hinnat. Sinä tarvittaisiin, tässä riskinä on, että toimijat ää, suosivat kamoslipalaivoja ja suosisivat satamia, jotka subventoivat, ne jotkut loukasyritykset tekevät. Turvallisuusnormia suhteeraavaa aiotaan ehdotukset ovat myönteisiä piirteitä jo relevanttiin ehdot- tekstiin. Ja alumiinialusten mukauttaminen direktiiviin olisi talosti haitallista eikä käytännössä toteuttavaa hinta voisi olla tuhansia työpaikkojen menettäminen tuotantalouksessa. Voi neljän metrin alusta poikkeuksen mukaan ottaminen äh, sen subsidiariteetteja ei ota tarpeeksi usein huomioon. Täytyisi myös delegoitujen sitten kestoaika tarkastella laajaisesti. Ja myöskin tämä takaraja on liian kaukana mielestäni ja muuten. Grazie, presidente. Innanzitutto... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Ensin yksi huomio kaikille esittelijöille. Eli on hyvä, että meillä on nyt erityissääntöjä kansallisella tasolla, mutta on myöskin tärkeää, että meillä on harmonisoituja sääntöjä Euroopan tasolla. Ja nythän Täytyy muistaa, että tämä saattaa vaikuttaa kilpailuun, eli meillä täytyy olla harmonisoidut säännöt. Sitten henkilöiden rekisteröintialuksilla, Eli yhtäältä meidän pitää valvoa tietosuojaa ja toisaalta pitää sitten ottaa huomioon turvallisuuskysymykset. Ja on ihan hyvä, että on otetaan huomioon, että aina – ei ole internetyhteyttä, eli saattaisi olla vaihtoehtoisia järjestelmiä. Eli tämä on ihan hyvä ehdotus, jonka esittelijä on tehnyt. Ja sitten kohdassa 11 olisi ihan hyvä, että olisi delegoituja säädöksiä, ei rajattomasti, mutta vaikka esimerkiksi viiden vuoden ajalle tai jopa lyhyemmäksi ajaksi. Ja sitten ajuton mietintö. Eli olisi ihan järkevää, että olisi sääntöjä, jotka koskevat myöskin alle 24-metrisiä aluksia. Eli meillä pitää olla oikeasuhtaiset säännöt, mutta sääntöjä pitää kuitenkin olla turvallisuuskysymyksessä. Kiitos. Kiitos. Van Voorzitter, eh, vriendelijk dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Keskityn nyt näihin turvallisuuskysymyksiin, jotka liittyvät matkustajien ja konkreettinen kysymys komissiolle. Eli kun kysyt, mietitään määritelmää perinteisistä aluksista. Komissiolla on nyt uusi määritelmä, mitä tulee perinteisiin aluksiin. Ja nyt kun on tämä uusi määritelmä, niin tässä on suljettu pois alukset, jotka ennen vuotta 1965 olivat matkustaja-aluksia ja oli rakennettu siihen tarkoitukseen. Ja tämä on hiukan yllättävää, koska valtaosa näistä historiallisista aluksista, joilla nyt kuljetaan matkustajia, niin niitä ei ollenkaan rakennettu matkustaja vaan esimerkiksi jäänmurtajiksi tai rahtialuksiksi. Eli tästä nyt kysyisin komissiolta. Kun ajatellaan vuoden 2009 direktiiviä, niin kysymykseni kuuluu, miksi ette te käytä tätä määritelmää perinteisistä aluksia vuodesta tästä, ja ottaisitte mallia tästä vuoden 2009 direktiivistä? Kiitoksia. Ja nyt pyydän vierastamme herra Simonsia puhumaan. Hän edustaa Ekosokkia. Voitte puhua täällä valiokunnassa. Tervetuloa Kolme minuuttia. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Eh, drie minuten. Kiitoksia. Kolme minuuttia, kolme mietintöä. Eli jo marraskuussa äänestettiin näistä asioista. Oikeastaan halusin tietysti puhua mietinnöstä, joka koskee minua, eli se liittyy näihin tarkistuksiin, eli tämä Rikeen mietintö. Ja nyt kun ajatellaan näitä tarkistuksia, niin on tarpeen, että nyt kun on tämä uudelleenlaadinta, niin komissio on tehnyt mahdolliseksi sen, että kolmen valvonnan sijasta onkin vain kaksi – Ne liittyvät matkustaja turvallisuuteen, mutta nämä tarkistukset voidaan järjestää paremmin ja voidaan tehostaa yhteistyötä. Ja sitä kautta voidaan sitten paremmin tarkistaa näitä aluksia sekä merellä että satamissa. Ja sitten haluaisin vielä viitata tähän direktiiviin. Eli pari teknistä huomiota, joiden avulla voidaan parantaa yhteistyötä. Eli tässä on yksi ehdotus. Ja tähän voidaan sitten paneutua myöhemmin. Esimerkiksi asiantuntijaryhmä, joka on käsitellyt alusten turvallisuuskysymyksiä, ja sitten asiantuntijaryhmä, joka on käsitellyt näitä tarkistuksia. Nämä voisivat sitten tehdä yhteistyötä, ja tällä tavalla sitten näiden toimien toteuttamisesta tulee helpompaa. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy meihin Eli nämä tarkistusten riskiparametrit silloin kun on kattavia tarkistuksia, niin siinä yhteydessä on noudatettava artikla 5.1, jossa todetaan, että jäsenvaltiot saavat sitten koordinoida toimintojaan, jotta ne sujuvat kitkatta. Ja sitten näiden palveluiden määritelmät. Tässä on todettu, että koska kyseessä on direktiivi, niin se saattaa johtaa erilaisiin tulkintoihin. Ja me ehdottaisimme, että meillä pitäisi olla julkinen lista näistä lähtö- ja saapumisajoista. No niin, nyt olen ylittänyt näköjään puheaikani. Eli kiitos. Merci. Kiitos, herra Simons. Katson nyt komission suuntaan. Kysymyksiä on tästä yhteistä, yhteispisteestä, delegoidusta säädöksistä, näistä eri toimien äh, sosiaalikysymyksistä, tar- pakosten tarkistusten ajoituksesta. Tässä saamme konkreettisia nättejä vastauksia eli likmoiden pääsästä Rauka Kocinska. Näinkö se meni? Osik. Se Kosenska. Kosenska. Magda Kocinska, good afternoon. Kocinska, kyllä kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saimme puheenvuoron. Tiedän, että aika on kovin vähän, joten puhun kovin lyhyesti. Aloittaisin kuitenkin kehumalla esittelijöitä hyvästä tehdystä työstä koko valiokuntaa siitä, että kolme mietintöä otettiin yhdessä. Ei ole kovin helppo lähestymistapa, mutta toisaalta kun tässä laivojen turvallisuus on kaikissa kyseessä, niin ehkä sen myötä pystymme tutkimaan paremmin joitakin yhteisvaikutuksia, synergioita näiden eri lainsäädäntöjen välillä voi olla. Yritän käydä kysymyksiä läpi. Jos jotain menee ohi ja, ja aika loppuu, niin sitten haluaisin toistaa vielä, että hyvin mielelläni keskustelen varjoesittelyiden tai esittelyiden kanssa suoraankin kahden kesken ennen kuin kolme mietinnön työt saatetaan päätökseen. Aloittaisin Rova Bilbaan mietinnöstä. Monet esittelyn ehdottamat tarkistukset ovat kovin arvokkaita. Joitakin niistä täytyy vielä tarkastella edelleen. Esimerkiksi kysymys matkustajatietojen raportoinnin viive sen ajan muuttaminen. Sitä olemme hyvin huolellisesti tarkastelleet, kun ehdotusta teimme. Eikä siinä kovin paljon eroa ole, että puhutaanko 10 minuuttia vai 30 minuuttia ajasta, mutta joissakin kommenteissa tulikin jo esille valiokunnan jäsenien taholta, että lyhyempi aika voisi olla parempi. Mutta samaan aikaan täytyy tehdä ehdottoman varmaksi, että silloin kun se on voimassa, niin on ennustettavuutta ja selkeyttä myös liikenteenharjoittajille, että mitä 10 minuuttia tarkoittaa ja mistä hetkestä lähtien se lasketaan. Pahoittelen nyt, että tällaista nippelitietoa otan tähän mukaan, mutta nyt kun puhutaan kovin lyhyistä aikamääristä, niin on tärkeää se, että kaikille on täysin selkeää, miten toimitaan, jotka raportoinnista vastaavat. Hyvin tärkeä kysymys, joka koskee tietojärjestelmiä, joita raportoinnissa käytetään. Tämä yhden luukun järjestelmä tai miten sitä nyt kutsutaan, Single window englanniksi. Tietysti kaikki tunnustamme täysin, että tärkein asia ja tavoitteena toiminnassa on se, että meillä olisi hyvin toimiva järjestelmä, jonka myötä sitten voitaisiin raportoida helposti, että sen kaikki voisivat tehdä helposti, joiden se täytyy tehdä. Ja tietysti voisi olla tässä tapauksessa houkuttelevaa viitata jo olemassa oleviin järjestelmiin. Mutta haluaisin palauttaa mieliin, että jäsenvaltiot työstävät kansallisten yhden toteuttamista ovat sitten tehneet yli kuuden vuoden ajan. Ja kun tarkastellaan transponointiaikamääriä direktiivissä, niin komission lähestymistapa on ollut se, että pitäisi todellakin tarkastella sitä, että saadaan aikaan puite, joka on aikataulun suhteen varma. Nyt yritetään saada aikaan yksittäisiä järjestelmiä, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa, jotka käytetään joillekin kuljetusreiteille, niin pidemmän aikavälin tavoite siitä, että ei olisi pelkästään kansallisen tason, vaan yhteen toimivia järjestelmiä Euroopan tasolla, joiden myötä voitaisiin vaihtaa tietoa, niin se voi vaikeutua. Panemme merkille tarkistuksen, joka koskee matkustajia, jotka tarkoittavat erityisapua No, kun komissiolle raportoidaan, niin mikä vuosimäärä siinä on? Olemme tietysti kirjanneet sen ylös ja mielellämme asiaan palaamme. Haluaisin vain ottaa esille, että kun puhutaan siitä, että komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niiden tietojen perusteella, joita täytyy tarkistaa vielä että täytyy sääntöjen noudattaminen tarkistaa, niin tietty aikamäärä tarvitaan. Sen vuoksi on ehdotettu kuutta kuukautta eikä kolmea kuukautta, siis se, joka komission ehdotuksessa on. Oli useita kommentteja, jotka koskivat juuri raportointiaikaa matkustajatiedoista. Tuli hyvin tärkeä kysymys esille Rova Monterolta. Se koski 20 merimaalin etäisyyttä. Ja miksi se ei ole salasyleissopimuksessa? Syy on se, että jos otetaan 20 merimailia, niin 90 prosenttia kotimaan matkoista tai niistä, jotka ovat tämän asian kannalta tärkeiltä, niin olisivat sitten soveltamisalan ulkopuolella. Sitä ehdotettiin jotta voitaisiin saada kattava kehysaikaan, joka todellakin kattaisi matkoja, jotka ovat tärkeitä matkustajaturvallisuuden kannalta direktiivin soveltamisalassa. Herra Tailon kysymys sitten toimeenpanosta. Me tietysti toivomme omalta puoleltamme, että jos soveltamisella selvennetään, jos väärinymmärryksiä on vähemmän siitä, että kenen miten täytyy tehdä ja miten, niin sekin sitten helpottaa osaltaan toimeenpanoa. Tällaista ajattelua tässä koko refit lähestymistavan taustalla on. En nyt ole varma, oliko vielä jotain. No, tästä nimenomaisesta mietinnöstä oli kysymys sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tästä ei ole paljon kommentoitavaa. Odotamme innolla sitä, että saamme tarkistukset ja sitten mielellämme palaamme asiaan. Mutta tuli esille näkökohta tarvittavasta koulutuksesta miehistölle ja miten hätätilanteessa toimitaan. Minulla on se vaikutelma, että koulutuskehys sinänsä on olemassa – osana tätä toimivuustarkastusta tarkastelemme kehystä ensi vuodelle ja ehkä sinne täytyy palata tähän, mutta rajat ylittävässä yhteistyössä on totta, että sisämaan navigoinnissa on tai meren, merenkulussa on niin, että rajat ylittävässä yhteydessä voi tulla onnettomuuksia sille, mutta tässä varsinaisessa merenkulussa pelastuspalveluviranomaisten välinen yhteistyö on sellaista, että ei ole kuultu paljon tilanteesta, jossa se olisi toiminut. Pelastuspalvelu sinänsä ei ole ehkä niin monimutkainen, mutta että se, miten tämä maalta käsin tuleva toiminta liittyy tähän. Ja tässä mielessä on ehdotettu sitä, että olisi parempaa tietojen vaihtoa matkustajista, mitä tarvitaan tai saatetaan tarvita hätätilanteessa. tilanteessa Vajuton mietintö ja yleisesti kysymys laivojen turvallisuusstandardeista. Ehkäpä standardeista kommentti sinänsä. Tavoite ehdotuksessa oli viitata standardeihin, jotka ovat kansainvälisellä tasolla jo olemassa. Refit-mietintöön on otettu tietoja ja tilastoja, jotka koskevat juuri, jos se nyt näin voi ilmaista, käyttäytymistä teräs- ja alumiinialuksissa, mutta tarkoituksena tai mitä ne käyttäytyvät merellä. Mutta siis tässä ehdotuksessa ei haluttu viitata standardeihin, joita ei vielä ole olemassa kansainvälisellä tasolla. Sen vuoksi tietyn tyyppiset alukset eivät ole vielä tässä mukana, mutta ei tällä haluta sanota sitä, että, että sitten kun kansalliset tai standardit olevat, ovat olemassa kansainvälisellä tasolla, etteikö niitä voitaisiin ottaa direktiiviin osaksi. Kalastusaluksissa tuli kysymys on olemassa kansainvälinen yleissopimus, joka kattaa ne, mutta se ei ole täysin toiminnassa vielä. Mutta kun tässä on refit-toiminta kyseessä, niin jos nyt kalastusalukset otettaisiin direktiiviin täysin, niin soveltamisalaa, niin se olisi ihan mahdollista, koska se tarkoittaisi, että muutetaan merkittävästi soveltamisalaa lainsäädännössä. Mutta silti voin vakuuttaa teille, että Teemme tiivistä yhteistyötä Mare pääosaston kollegoiden kanssa ja tuomme kysymyksenne myös heidän tietoonsa. Niin, palatakseni standardikysymykseen. Oli kysymys siitä, että miten perinteiset alukset määritellään. Totuus on se, Niillä viitataan matkustaja-aluksiin, jotka oli rakennettu ennen vuotta 1965, mutta ei aluksiin, jotka muutet, joista tuli myöhemmin matkustaja-aluksia. Eli tärkeää oli saada lainsäädäntö, jota sovelletaan mahdollisimman laajalti. Ei kenenkään intressi varmaan ole, että soveltumassa alla olisi kapea, koska nyt puhumme alusten turvallisuudesta ja siitä tulee lähestymistapa, jonka voi nähdä sellaisen, että se osittain rajoittaa siis no ei rajoittaa pahoittelen, vaan että kavennetaan historiallisten alusten määritelmää ja niin laajentaen soveltamisalaa. No, katso vain. Niin. Myöskin Rova Ajutun mietinnössä tuli esille lisäohjeet tai suuntaviivat selityksestä standardeista. Uskomme, että jos viitataan kansainvälisesti sovittuihin standardeihin, niin se on oikea lähestymistapa, mutta sitten jos annetaan ohjeita, joiden pitäisi päteä nimenomaisiin erityistarkoituksiin kuin näihin purjelaivoihin tai apualuksiin, sitten täytyy oikeasuhtaisuutta todella tarkastella tiiviisti, jos se komission puolelta tehtäisiin. Niin, katson tässä, että mikä meni ohi vielä tai mitä ei ole vielä käsitelty näistä kysymyksistä. Standardit taisi olla jo. Hyvä, että meitä on tässä näin monta. Niin, kysymys alumiinialuksesta todellakin tuli esille muutamaan kertaan. Ihan tarkoituksella yksi ehdotuksen liikkeelle paneva voima olikin todella se, että alumiinialukset, joita on olemassa, tulevat direktiivin soveltamisala, jotta varmistetaan, että ne ovat yhtä turvallisia kuin teräsalukset. Eli jotkut näkökohdat alumiinialusten rakentamisessa täytyy ottaa huomioon, että varmistetaan, että turvallisuustaso on juuri sama. Ja herra Rike tietysti ihan oikein otti esille sen, että Tämä on hyvin arkaluontoinen asia neuvoston asialistalla tällä hetkellä, mutta nyt kun kolmikantaneuvottelut eivät ole vielä käynnissä, niin sitä en tässä vaiheessa kommentoi ehkä. Niin tuulen, että... I, I, I think that's it. And... Niin luulen, että tässä tämä ja lisäksi käytin paljon enemmän aikaa kuin halusitte minun käyttävän, joten pahoittelen. Oli tärkeää saada vastauksia joihinkin jäsenten kysymyksiin. Ihan nopeasti annan minuutiksi uudestaan puheenvuorot jokaiselle esittelijälle. Uskon, että hekin voivat käsitellä kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen olemme hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy yksinkertaistaa selkeyttää näitä turvallisuussääntöjä ja meidän täytyy myöskin lyhentää näitä aikoja, joissa komissio toimii näiden säädösten osalta, delegoitujen säädösten osalta. Meidän täytyy varmistaa, että tietosuojaa valvotaan ja niitä ei saa käyttää muihin tavoitteisiin kuin mihin niitä kerätään. No sitten tuli paljon kysymyksiä liittyen näihin tietoihin. Eli riittääkö vain nämä tietojen keruu? mehän puhumme siitä, että meillä pitäisi olla rekisteri, ja mikäli tapahtuu onnettomuus, niin tiedämme, ketkä ihmiset ovat aluksella. Siellä saattaa olla 50 henkeä, jotka ovat 44-vuotiaita, eikä tiedetä, keitä he ovat. Eli meidän täytyy aina varmistaa, että pystymme tunnistamaan henkilöt, jotka ovat onnettomuuksissa. Eli me katsomme, että pelkkä ikä ei ole riittävä kriteeri. Sitten eurooppalainen rekisteri, joka liittyy kansallisiin rekistereihin. Komissio viittasi siihen, että ei ole eurooppalaista rekisteriä, koska kuuden vuoden ajan kansalliset jäsenvaltiot ovat jo laatineet kansallisia järjestelmiä, mutta täytyy sanoa, että ne eivät toimi. Kuusi vuotta on ollut aikaa kehittää näitä järjestelmiä ja ne olisi pitänyt ottaa käyttöön. Niitä pitäisi koordinoida ainakin keskenään, jotta alalla olisi sellainen vaikutelma, että tämä toimisi. Mutta nämä kansalliset rekisterit kuuden vuoden kulut jälkeenkään eivät toimi. Ja minä vain sanoin, että meidän täytyy parantaa, ja sanoin, että tämä on ehkä proposaatiota, mutta meidän täytyy parantaa kansallisia rekistereitä, jotka eivät toimi, ja meidän täytyy miettiä lähitulevaisuudessa sitten eurooppalaista rekisteriä. Eli tämä nyt yksi ajatus vielä tähän mietintöön. Ja sitten kun ajatellaan tätä aikaa 30-10 minuuttiin, No, tällä tavallahan komissio on toiminut. Sitten kun tämä astuu voimaan, niin täytyy olla ennustettavuutta, täytyy tietää, missä vaiheessa aletaan laskea. Mutta sama ongelma olisi vaikka olisi 30 minuuttia. Eli meidän täytyy nyt katsoa tarkkaan, mistä hetkestä lähtien aletaan laskea. Eh, acabo Niin olen ihan lopussa. Ja sitten täytyy saada selkeyttä, vaikka olisi kyse kymmenestä minuutista. Tämä on aiheuttanut ongelmia, joita oli ongelma. Oli kyse sitten 10 tai 25 tai 30 minuutista. Eli tällä tavalla pystymme sitten vastaamaan kysymyksiin, joita tuli kollegoilta. Kiitos. Bilbao, Kiitos, Arva Bilbao. Non avere tempo, quindi... No aika on varmaan jo loppu, eli puhun lyhyesti. Olen samaa mieltä siitä, mitä Foster sanoi Eli meidän täytyy miettiä näitä IMO-standardeja, eikä pidä olla tiukempia. Meidän pitää harmonisoida sääntöjä ja varmistaa, että ei ole mitään harmaita alueita. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Sitten alumiini. No, direktiivissä ei ole määritelty eh, näiden eh, materiaalien vastaavuutta, mutta sitten tässä liitteessä on puhuttu siitä, mitä pitää tehdä, mikäli aluksessa on alumiiniosia. Eli tämä otetaan siis mukaan direktiivitekstiin. Eli kun puhutaan alumiinista, niin sitten meidän pitää ottaa huomioon myöskin nämä vastaavat materiaalit. Ja me kaikki ymmärrämme kyllä tämän keskustelun, jota käydään Ranskassa, ja että siellä pitää valvoa teollisuuden etuja ja työpaikkoja. Ei kukaan halua sitä vastustaa. Meidän pitää yhdessä löytää ratkaisu, jonka tavoitteena on se, että saamme turvallisuutta. Eli meillä kaikilla varmaan on tämä yhteinen tavoite, eli teemme sitten yhteistyötä ja yritämme löytää ratkaisun tähän kysymykseen. Kiitoksia. Ja lopuksi herra Rike. Kiitoksia kaikille pohjille. Kuuntelin teitä tarkkaavaisesti. Ajan säästämiseksi tämä on kaksi asiaa esille. Romanterille tämä voimakkaiden kausivaihtelu, että tämmöinen, ei, ei mitenkään anna mitään pakkaslupia, mutta tämä helpottaa elämää. Ää, on erittäin mahdollista ää, toteuttaa tarkistuksia, jos on tällaisia aikoja, jolloin ei ole paljon toimintaa ja ei mitään paikkauslupia pidä antaa. Mutta pitää täsmentää tarkistuksia, jos aika kato vuodessa epätasapaisesti. Herra Taylorille henkilökunnasta. Kaikki harjoitukset, jossa henkilökunta on mukana, niitä tarkastellaan lähellä ja aluksella täytyy täyttää vi- vihkoon tiedot. Viikoittaisesta harjoituksesta raportti täytyy allekirjoittaa ja myöskin harjoitusten pitää vaihdella muodoltaan riittävästi. Tarkistukset pitävät huolta siitä, että harjoitukset pidetään, ne eivät sinänsä ole harjoitus. Tästä ei tarvitse antaa lisätietoja. Lopetan tähän. Mutta otan huomioon kaiken, joka on sanottu. Ja sitten komissiolta kysymme lisää. Debat est passionnant. Euh, les amendements Keskustelu on ollut kiinnostavaa. Tarkistuksia tehdään mietintä mietintältä. Tarkistusten jättämisen takaraja on 9.3. kello 12 keskipäivällä. Jatketaan. Kiitoksia esittelijöille. Jatketaan. Unionin budjettiin yleiset säännöt, lausunto talousarviovaliokunnalle, budjettivaliokunnalle. Ja Vin van de Kamp on esittely, on puheenvuoro tämän lausunnon esittelemiseksi. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä täytyy ehkä katsoa hiukan nyt näitä aikataulukysymyksiä, koska kolme mietintöä yhdessä tunnissa on aika paljon. Minusta vaikutti, että varjoesittely oli vielä enemmänkin sanottava, mutta siirrytään nyt sitten tähän kontiasetukseen. Eli kyse on rahoitussäännöistä yleisesti ottaen EU-ssa – Sehän on tärkeä osa, kun ajatellaan mahdollisia suuria rahoitusseuraamuksia. Matkailuvaliokunta on käyttänyt artikla 54 menettelyä, jotta voimme käsitellä tätä asetusmuutosta. Eli meillä on yksinomainen toimintavalta tämän lausunnon osalta. Myöskin Regi, Emble, Agri ja Itre ovat laatineet lausuntoja asiasta. Lausunnossa on jo puhuttu tästä blending-välineestä. Eli se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa olisi sekoitettu eri rahoitusmuotoja enemmän, kun kyse on infrastruktuurihankkeiden rahoituksesta. Ja kyse on siitä, että muutetaan niin sanottua SEF-asetusta. Myöskin muita osia voidaan muuttaa, mutta se ei ole minun tavoitteeni. On tietysti kollegoita, jotka haluavat ehkä muuttaa näitä kohtia, mutta sitten esimerkiksi budjetti budjettivaliokunnassa ja talousarvion valvontavaliokunnassa voidaan sitten tehdä niitä sen tyyppisiä muutoksia. Olen valmistanut joukon tarkistuksia. Ne on jaettu neljän eri kategoriaan. Ensimmäinen ryhmä liittyy selkeämpiin teknisiin kysymyksiin, jotka ovat mukana komission ehdotuksessa. Ja toiseksi komission pitää raportoida parlamentille näiden blending-sääntöjen toteutumisesta. Meidän täytyy hyvin tarkkaan tietää, mitä näissä asioissa tapahtuu tulevina vuosina. Ja sitten nyt kolmas tarkistusryhmä liittyy siihen, että pitäisi laajentaa näitä blending-toimintoja. Meidän pitäisi saada myöskin yksityiseltä puolelta mahdollisimman paljon rahaa liikennesektorille. Ja mehän tiedämme, että joissain maissa on valtavia eläkerahastoja, joita koetaan nyt investoida johonkin uuteen kohteeseen. Ja sitten on myöskin tämä julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö, joka ei ole kunnolla lähtenyt käyntiin, eli tässä olisi pitänyt tapahtua enemmän. No lopuksi, jos rahaa jää vielä yli näiden blending-toiminnojen jälkeen, niin sitten ne rahat täytyy palauttaa SEF-rahastoon. Ja ne eivät saa mitenkään hävitä EUn yleiseen budjettiin. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia, Hanna Vandekamp. Nyt annan puheenvuoron herra Rekelle. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraaseen menevän Vandekampin mietintö on tarkkaavaisena erinomainen mietintö. Lausunto ei mikään yllätys siinä. Kaksi huomenta. Ensinnäkin täytyy tutkia verkan Euroopan yhteyksen Huomiosta Vinnas todennut, että budjetin otsakkeessa yksi, joka on budjettivaliokunnan asioita, niin siihen me voi tarttua uuden työjärjestyksen pohjalta. Me emme voi tehdä tarkistuksia toisen valiokunnan teksteihin yksilöinä. Tässä nyt on, tästä on vähän keskusteltava. Pitäisikö meidän käsitellä kohtaa yksi tässä jutussa? Jos ette seuraa budjettia tarkkaan, niin se on tärkeää koulutussektorin kannalta. Ehkä meidän pitäisi hyväksyä tarkistuksia keskenämme, koska me emme voi tehdä niitä budjettivaliokunnassa. Sitten kaksi huomenta mietinnöstä. Olen samaa mieltä, että yhdistäminen, blending on erittäin tärkeä teema. Olen tämä äh, interryhmän jäsen, jos käsittelemme rahoitusta ja rahoitusmuotojen yhdistäminen on iso teema. Ensin kysymyksestä huomio. Tämä yhdisteleminen, mistä löytyy sekä ne vahvistaa Junckerin suunnitelman rahoittamista. Verkkojen Eurooppa on rahasto ja se ei ole osa budjettia sinänsä. Budjetissa on, on tärkeä osa, eli aluerahastot, niin että siellä vara, varoja sekä kohdistia varten että kilpailukykyä varten ja niin aluerahaston pitäisi tukea EFSiä ja rahoitusmuotojen yhdistämistä siltä, sillä ehdolla, että aluerahastojen säännöt mahdollistaisivat sen, mutta tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen. Sitten täytyy tarkastella, josko kilpailukykyrahastossa, joka on tämä toinen kysymys, voitaisiin muuttaa sääntöjä, joka, joka pohjalta kuljetusta ei, sektoria ei voi ottaa kilpailukyvyssä huomioon mukaan, niin jos näitä ei tapahdu, sitä ei tapahdu yhdistelemistäkään. Ja sitten on jäljellä enää nämä budjetin ulkopuoliset rahastot jäljellä, ja mekanismina tämä on monimutkainen. Toinen tärkeä aihe on se, että tiedä, pitäisikö tämä panna johdanto-osaan tai muualle tämä ongelmasta, että kun ihmiset hakevat rahaa EFSistä kulutussektorilta, mutta muutakin alueelta, he valitavat kovasti siitä, koska rahasto ei, ei, ei ota vastaan tätä ensimmäistä riskejä, vaan jakaa se muiden ratojen kanssa. Mitä hyötyä tällaista Euroopan budjetista on, joka olisi kuitenkin äh, rahasto ensimmäisen tapin katsomisen, kun Euroopan investointipankki sanoo, että ei, tätä pitää jakaa muiden investoijien kanssa. Tällä tavalla ei löydetä paljon investoijia. Tämä lisärahoitus romahtaa siitä. Äh, takurahaston hyvä puoli on se, että vähemmän riskejä, vaan me saamme lisää investoijia. Kun investointipankin kautta saamme lisää takuita, se se että Euroopan investointipankki kuitenkin ottaisi kannettavakseen ensimmäisen riskin. Ja se on erittäin tärkeä aihe. Jätän tämän tähän, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Haamaa. Ja, vielen Dank, Frau Niin, kiitos puheenjohtaja. Mäkin haluan kiittää esittelijää mietinnöstään. Hän on tarttunut olennaiseen. Erityisesti raportointivelvollisuus on tärkeää ottaa aiheeksi. Meillä oli Junckerin rahasta, siihen on laitettu miljardeja, ei ole mitään analyysiä. Siitä huolimatta päätettiin pidentää Junckerin rahasta. Kysehän ei ole pelkästään rahasta, täytyy kysyä, että mitä rahalla tehdään. Mihin se on mennyt, ovatko EUn tavoitteet toteutettu, haluamme ilmastonsuojelua, haluamme lisää työpaikkoja, yhteenkuuluva Euroopassa. Siellä täytyy ensin tehdä analyysi ja sitten katsoa, että mihin rahat ovat menneet. On joitakin positiivisia esimerkkejä, mutta on koko joukko myös negatiivisia. Ja mehän tiedämme, että joskus menee myös korruptioon. Julkisen yksityisen kumppanuus, sitä tuemme. Mutta tämä rahoituksen virheet, joista Wim van de Kamp sanoi, täytyy sitä valvoa tarkasti ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Minähän jo kerroin, kun olin Sveitsissä, niin kysyin sieltä PP-kumppanuuksista. Sveitsin hallitus sanoi, että sitä emme tee yksityisiä ja julkisen kumppaneita. Hämmästelin, että Euroopassahan tästä keskustellaan. Mitäs tämä nyt näin on? No, hankkeet, jotka joissain hyvät laskelmat teemme se mieluummin itse. Ja sitten nämä kriittiset tekevät joka tapauksessa yksityiset, ja tämä pitää aina pitää mielessä. Sveitsiläiset sanovat, että ei kun teemme itse mieluummin. Ja Saksassa nämä PP-hankkeet, jotka ovat tutkittu, niin 90 prosenttia ovat kalliimmat kuin että olisi tehnyt valtio. Eikä näin voida jatkaa, vaan täytyy nyt tarkasti katsoa, että mitä täytyy tapahtua, jotta päästään oikeaan suuntaan etenemään. Tietysti me kaikki tunnemme korruptiota, mutta yhden kohdan ottaisin esille Espanjassa. Vuotta sitten olimme siellä vierailulla, siellä moottoritiellä bussilla, joka uusi moottoritie EU-rahoitusta, joka puoli tuntia meni siellä vain rekka. Sitten mentiin vanhalle maantielle, siellä oli rekka toisensa perään. Miksi? koska heillä on sellainen sääntely, että uudella tiellä tai uutta infrastruktuuria, johon me nyt miljardeja ei käytetä, koska sillä täytyy maksaa tiemaksuja, mutta maantiellä ei. Mutta vielä enemmänkin. Nyt Espanjassa on sitten moottoritiet yksityistetty. Snaan hallitus sen aikanaan teki ja sitten ne tällä välin, jotka sen tekivät, ovat konkurssissa. Ja nyt valtio, 5,5 miljardia täytyy nyt sitten tukea tai ostaa takaisin tätä moottoritieinfrastruktuuria. Miksi? Koska olisi sopimus, että voitot menevät tähän elimeen, mutta että valtio velvoit, otti itselleen velvoitteekseen kaikki nämä negatiiviset tulot ottaa itselleen tai menot. 5,5 miljardia täytyy ostaa takaisin moottoritiet. No nyt voi tietysti kysyä siltä, että miten se näin on. Tämä konserni elin, joka siis oli yksityistetty, niin se koostui rakennusyrityksistä ja heidän intressi on tietysti vain, he ovat rakentaneet nämä moottoritiet, mutta niitä ei ole ollenkaan hyödynnetty Madridista lähtien. Siihen tuli se tienmaksu, tietulli, eikä niitä pystytty rahoittamaan. Ja nämä konsertit, niillähän oli intressi vain rakentaa. Ei heitä ollenkaan kiinnosta seuraukset. Sitten he näin tekivät, mutta nyt konserni on äh, konkurssissa. Ja aikanaan oli niin, että Espanjassa moottoritie per kilometri oli kaksi kertaa kalliimpi kuin Saksassa, ja sitä jos vertaa, niin se on ihan absurdia. Se oli ikään kuin julkista korruptiota, jota siinä oli meneillään. Ja nyt täytyy tarkasti katsoa, että miten, mitä, miten nämä tapahtuvat. Ja tietysti Messinan tien siltä esimerkiksi, kun Berlusconi oli hallituksessa, sanottiin, että mafia oli luvannut äh, hallitus. Sitten kun Bodi tuli, se poisti siinä, mitä tietää nyt, mitä sitten nyt tapahtuu. Ja Torinosta tiedetään kaksi TGV-yhteyttä, junayhteyttä lisää per päivä 27 miljardia lisää. Näitä täytyy tarkastella tarkasti ja sen vuoksi tämä raportointivelvoite on hyvin tärkeä. Ja komission täytyy nyt menneisyyden virheistä oppia. Ei voida tarkastella pelkästään, että näin paljon rahaa ja nyt on hienoa, mutta kun jos tulee, se ei tyydytäkään. Ja sen vuoksi Vimin mietintö tässä mielessä on erittäin hyvä. Ja nyt komissio ja neuvosto täytyy nyt siihen pyytää, että he antavat meille tietoja. Tähän mennessä emme ole saaneet tietoja jotka liittyvät Juncker-rahaston liikenneasioihin. Emme tiedä, mitä hankkeita on tulossa, mihin on tartuttu. Emme tiedä, mitä on hylätty. Kummallekaan ei ole perusteluja tapaukselle ja parlamenttinahan meillä on oikeus, että ainakin saamme tietoja komission edustaja siellä nykkää Iloitsen siitä. Jos tästä nyykkäilystä tulee vielä jotain todellisuutta, niin olemme molemmat tyytyväisiä. Kiitos kovasti. Merci, monsieur Kramer. Kiitos. niin. kollega Van de Kampille raportin esittelystä. Mielessäni on viime aikoina ollut muutama huolenaihe koskien EU-rahoituksen pelisääntöjä, jotka nyt haluan jakaa kanssanne. Ensinnäkin minua huolettaa se, palvelevatko käytössä olevat rahoituskanavat todella pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja kannamme täällä puheiden tasolla jatkuvasti huolta PK-yritysten elinmahdollisuuksista, mutta pelkään, että käytännössä emme tee paljoakaan heidän todellisten toimintaedellytystensä parantamiseksi. Puhuttaessa instrumenteista, kuten EFSI, täytyy muistaa, että ne ovat vain harvoin PK-yritysten käytettävissä, ja toivoisin, että me kiinnittäisimme tähän seikkaan aidosti huomiota, ettemme kannustaisi epätasapainoisen markkinan luomista liikennealalle. Ja toinen huolenaiheeni koskee niin ikään rahoituksen suuntaamista ja jos te, arvon kollegat, olette vierailleet missä tahansa liikenteen konferenssissa tai tapahtumassa parlamentin ulkopuolella viime aikoina, niin olette varmaan huomanneet, missä määrin alan kiinnostus on aiheissa liikennepalvelut, uudet polttoaineet, vähäpäästöiset teknologiat ja robotisaatio. Ja mietin, että mitä tekee samaan aikaan EU suuntaa edelleen rahoitusta jähmeisiin infrahankkeisiin, kun koko ala ja liikkuminen, logistiikka on valtavassa murroksessa ja omaehtoisesti uudistumassa vauhdilla. Olen todella huolissani tästä, sillä uhkakuvana on pahimmillaan se, että me suunnataan resursseja väärin ja sitä kautta hidastamme ja estämme alalla käynnissä olevaa suotuisaa kehitystä – olen useassa yhteydessä vaatinut liikennesektorille kohdistetun rahoituksen suuntaamista kokonaisuudessaan hankkeisiin jotka vauhdittavat siirtymää kohti vähäpäästöistä tai päästötöntä liikennettä. olen huomannut että en saa näille ajatuksille vielä kovinkaan paljon kannatusta mutta rakkaat kollegat aion jatkaa taistelua kyllästymiseenne saakka ja vielä sen jälkeenkin. kiitos. Merci, Kilonen. Notre Kiitos. Nielsen niin, lopuksi. Tack så mycket. Jag, vill bara... Kiitos. Kun olen myös aluepoliittisessa valiokunnassa ja nyt kun monet haluavat tulevaan budjettiin aluekehitysrahastosta rahaa siirtää EFSI-rahastoon, ESI-rahastoon, niin on tietysti tärkeä periaate ja Riken kanssa olla samaa mieltä, että ei pidä ottaa itsessään selväksi sitä, että se olisi helppoa. On tiettyjä tärkeitä periaatteita, joista peria- parlamentti on pitänyt kiinni aluekehitysrahastosta tai aluepoliittisista rahastoissa. Yksi on kumppanuusperiaate, Eli kun puhutaan strategisista infrastruktuuri, infrastruktuurista, infrastruktuuriinvestoinneista, niin siinä alueiden täytyy olla etusijalla. Eikä se ole niin yksinkertaista. Tämä periaate on juridisesti sitova, tai se osa sitä, eli ei se ole niin helppoa. On muitakin tärkeitä asioita, joista tulemme keskustelemaan yhdessä regivaliokunnan kanssa. Halusin vain ottaa ne esille. Merci beaucoup. Kiitoksia herra Nielsen. Ja nyt käännymme jälleen komission puoleen. Herra Marin, tervetuloa valiokuntaan. Teillä on koko joukko kysymyksiä. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron jälleen esittelijälle. Kiitoksia, puheenjohtaja. kysymyksiä on tullut esille. Nämä kommentit ja tarkistukset, joita on esitetty, ovat ihan kohtuullisia kannaltamme ja voimme ne ottaa huomioon. Tämä blending-toiminta, tämä liittyy itsesääntelyyn ja se tietysti koskee tätä välineiden Eurooppa-välinet, verkkojen Eurooppa-välinettä. Ja tämä liittyy sitten laajempaan keskusteluun, eli blending-toimintaan myöskin rakenne- ja kohesiorahastoissa. No se on sitten eri asia. Se liittyy sitten toisen asetuksen uudistamiseen, josta nyt myöskin keskustellaan tässä koontiasetuksessa ja myöskin komission eri pääosastoilla. Mutta panin siis merkille, että tässä puhutaan muustakin kuin blending-toiminnasta verkkojen Eurooppa-välineessä. Sitten raportointi. No panin merkille sen, miten tätä blending-toimintaa halutaan toteuttaa. No, tämä nyt ei kuulu meidän pääosastollemme oikeastaan. Tämä kuuluu ECFin pääosastoon ja Euroopan investointipankkiin. tässä nyt on näitä hintakysymyksiä. Ja nyt katsomme, miten esiriä voidaan hyödyntää näissä rahoituskysymyksissä, ja tätä työtä tehdään koko ajan. Ja sitten nämä lisäehdot. Ja tässä asiassa täytyy palauttaa mieleen F Esir 2-ehdotus, No nythän me noudatamme näitä esirsääntöjä. Tämä noin puolitoista vuotta sitten, mutta samalla keskustellaan sitten kontiasetuksessa yhteydessä siitä, että esiriä laajennettaisiin, on puhuttu niin sanotusta esir kakkosesta, ja ainakin komission ehdotuksessa on otettu esiin näitä lisäehtoja. Ja sitten parempi raportointi ja enemmän avoimuutta mutta investointikomitean päätösten osalta. No mielestäni näillä ehdotuksilla on puuttu näihin kysymyksiin. Eli nämä lisäehdot ja sitten investointikomitean tekemät päätökset, yksittäiset esiriä koskevat päätökset, niin komissio pyrkii siihen, että niistä raportoidaan paremmin ja avoimemmin kansalaisille. Ja tässä taisikin olla kaikki. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia, herra Marin. Ja nyt puheenvuoro esittelijä Wim van de Kampille. Kiitoksia, puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset varjoesittelijöille erittäin rakentavasta, mutta kriittisestä avusta tämän lausunnon laatimisessa. Ajalla Sender nyt joutui lähtemään. Hän ei nyt ole paikalla, mutta hänkin otti esiin monia kritiikin aiheita. En nyt pysty kaikkiin kysymyksiin vastata. Otan tästä itselleni kotiläksyn seuraavaan vaiheeseen. Esimerkiksi Rikeen huomiot, mutta myöskin Nilssonin huomiot. Meidän täytyy periaatteessa uudelleen miettiä sitä, mitä aiomme tehdä ja niin komissio on vielä paikalla. Eli teillä on kysymyksiä, jotka nyt eivät kosketa MOVE-pääosastoa, vaan enemmänkin REGI-pääosastoa. Esimerkiksi ajatellaan kohesiorahastoa kokonaisuudessaan. Ja myöskin Rikeelle ja Piperille ja Nilssonille haluaisin vielä sanoa, että itse olen tällainen vähän epämääräisempi enkä niin täsmällinen kysy, henkilö. Meidän täytyy pystyä yhdistämään näitä eri rahoitusmuotoja, vaikkakin se olisi ylimääräinen ponnistus jäsenvaltiossa. Romaniassa jää paljon kohesiovaroja käyttämättä, ja niitä ei saada sitten käyttää liikenteeseen. Ja Nilsson oli ihan oikeassa, eli tämä on periaatteellinen kysymys. En nyt tiedä, saanko tätä ratkaistua mutta Rike sanoi, että kohesiorahoja voitaisiin käyttää Leningissä. Se olisi hienoa, jos se onnistuisi. No, ensimmäinen riski on investoijilla eikä investointipankilla. Meillähän on ESIR ja meillä on Euroopan investointipankki, jotka kattavat nämä ensimmäiset riskit. Ja sitten toiset riskit menevät yksityiselle sektorille. Ja tästä on nyt valitettu, eli että Euroopan investointipankki on oikeastaan kaupallinen pankki. Ja se sanoi, että me emme kata näitä ensimmäisiä riskejä. No, meidän täytyy sitten katsoa, mikä sitten oikeastaan on Euroopan investointipankin rooli. Sehän on täällä parlamentissa yhtä pyhä kuin Juncker, eli meidän täytyy hyvin varovaisesti kritisoida sitä. No sitten Kramer puhui tästä raportointivelvollisuudesta. Se on ihan hyvä, kuten hänkin totesi. Ja on kyllä harmi, että tämä yksityisen ja julkisen välinen yhteistyö on käynnistynyt niin kankeasti EU:ssa. Esimerkiksi tämä onnistuu Pariisin metrolipuissa, mutta sitten eläke, eläkekysymyksessä tämä ei onnistu. No sitten vielä lausunnossa otan huomioon nämä no, Lion Torino linja. No, joka kerta nyt eh, puheenjohtajakin on yrittänyt ottaa tämän esille, mutta meidän täytyy nyt puhua tästä vähän yleisemmällä tasolla. Ja sitten Kyllönen puhui PK-yrityksistä. Se on todella hankala kysymys. On helppo sanoa, että otetaan ne mukaan, säädellään, mutta usein sitten näkyy, että kun kyse suurista hankkeista, niin PK-yritykset ovat sitten näissä alihankkijoissa, mutta eivät mukana näissä suurissa rahoituks vaativissa infrastruktuurihankkeissa. Eli ei ole kovin helppoa saada PK-yrityksiä mukaan näihin blending-toimintoihin. Ehkä komissio sitten voi vielä kertoa kantansa tästä. Ja sitten Valhat infrastruktuurit, asfaltti ja betoni ja uudet infrastruktuurit, eli digitalisaatio. Tähän asiaan täytyy kiinnittää huomiota. Kyllönen totesi, että me voisimme yhdistää uusia infrastruktuureita vanhoihin, mutta joskus tarvitaan ihan vain asfalttia, jos rakennetaan tietä. Ja sitten päästökysymykset tulivat esille. Ja Nils on jo kommentoi tätä, mutta sanon vielä, että itse haluaisin yhdistää paljon, mahdollisimman paljon tähän. Ja kohesio ja rakennerahastot, siellä on varmasti vielä liikkumavaraa. Kiitos. <laughs> Paljon kiitoksia, herra Wim Kamp. Tarkistusten takaraja on 7. maaliskuuta kello 12 keskipäivällä. Ja viimeinen kohta, erittäin kiinnostava sellainen, eli yhteinen keskustelu, eurooppalaisten yritysten digitalisoituminen ja eurooppalaiset standardit, eli standard asetuksen 1025-2012 päivittäminen lausunto Inkolle. Ja annan puheenvuoron herra Telitskalle. Olkaa hyvä. Uh, thank you, madam kehityspuheenjohtaja. Niin, hyvät näistä herrat kollegat. Meillä on kaksi lausuntoa tänään, jotka liittyvät eri tiedonantoihin, mutta itse asiassa niillä on yhteinen tavoite ja yhteinen näköala siitä, että täytyy ottaa käyttöön, jota yleensä kutsutaan digitaaliseksi sisämarkkinoiksi. Toinen on digitoinnista ja toinen on standardisoinnista. Nämä kaksi näen tärkeänä panoksena siihen, että saadaan aikaan yksi yhteinen oikeuskehys, joka toimii hyvin, joka rohkaisee investointeja, joita tarvitaan sekä innovointiin että infrastruktuuriin. Ja myöskin se, että vastaavia standardeja kehitetään en edes san, sanoisi niin, että valmistellaan työtä. Liikennealalla täytyy reilusti sanoa, että liikenne on yksi edelläkävijöistä. No sanotaan nyt siis niin, että voitaisiin digitaalisella alalla. Mutta kyllä muistan, että Yksi mietintö meillä digitaalisista markkinoista jo oli liikennealalla, niin kutsuttu Kyllösen mietintö. Ja tarkoituksena tässä vaiheessa ei ole toistaa, mitä on jo sanottu. Ei kukaan epäile, etteikö tällä alalla täydy edetä. Kysymys on mielestäni siitä, miten se tehdään, mitä pitäisi tehdä, jotta asiat saadaan tapahtumaan oikeasti. Käsittelisin näitä erillään. Ja nyt standardointi. Ehkäpä muuta näkökohta, jotka haluaisin ottaa esille. Komissio pitää älykästä liikennettä ja siitä tulevia palveluita, joita saadaan IT-standardeista viidellä avainalueella. Sehän hahmottelee verkkoturvallisuus, pilvipalvelut, esineiden internet, 5G ja niin sanottu big data. Olen samaa mieltä mutta näin kaksi osatekijää, jotka ovat ratkaisevassa asemassa mielestäni, joita ei pitäisi unohtaa ja joihin pitäisi keskittyä. Toinen ovat tai siis yksi on se, että älykäsliikenne ei rajoitu pelkästään liikenteeseen, vaan myös palvelut, älykkäät esimerkiksi matkalipupalvelut, eli haluaisin tässäkin ottaa esille että kyse ei ole pelkästään itse liikenteestä eikä pelkästään infrastruktuurista. Puhun todellakin jostain sellaisesta, joka tupataan unohtamaan aikaa Joo, siis palvelut. Olemme taipuvaisia myös kuuntelemaan, sanotaan nyt, suurempia toimijoita markkinoilla mukaan lukien liikenteen harjoittajat näistä esteistä, mutta useinhan ne ovat vain verukkeita. Todelliset esteet ovat toimeenpanossa No toinen näkökohta olisi seuraava. Siis tähän asti, riippumatta siitä, että miten älykkäitä ollaankaan, niin liikenne perustuu edelleen infrastruktuuriin. Internetyhteydelliset autot vaativat sitä, että on 5G, mutta liikenteen tulevaisuus riippuu mielestäni kovasti vaihtoehtoisista polttoaineista ja energiasta, ja ne taas vaativat sitä, että saadaan asianmukaista infrastruktuuriaikaan. Jos tarkastellaan tilannetta nykyään, niin sanoisin, että liikenteessä ei ole niin, etteikö ajoneuvoja olisi, vaan että miten infrastruktuuri sinänsä on. Minun osaltani vastaus on kieltävä. Sitten liikenteen alan standardit ovat yhteen toimivuuden perustana usein tietysti ja kolme vaikutusta tässä näen. Otan ne esille. Avoimia standardeja täytyy tukea varmastikin, ei estää EUn teollisuusalojen kilpailukykyä. Toinen on sitten se, että kansainvälisellä tasolla komission pitäisi ajaa eteenpäin standardeja, että vältetään sitten kymmenen vuoden päästä toteutetaan vain ei-EU-standardeja. Tiedän, että on helppo sanoa, vaikea toteuttaa, mutta kun pidetään mielessä, että kilpailijat ovat kovin voimakkaita tällä alalla ja sitten olemme taipuvaisia heikentämään asentamme, niin en pitäisi olla selvänä Kolmas asia, sisämarkkinoilla standardit voivat auttaa sitä, että lähennetään käytäntöjä ja sanotaan nyt, se mitä tässä ajattelisin olisi logistiikkaa, Ja nyt jos sopii, niin sitten digitoinnista Puhuakseni lyhyesti otan esille vain kolme osatekijää. Teollisuuden digitointistrategiana tai digitalisointi. ITRI-mietinnöstähän se tulee, jossa strategia ehdotettiin digitalisointiprosessien koordinointiin, jos siitä tulee oikea strategia eikä jälleen joku tiedonanto, niin se voi hyödyntää liikenteellä myös. Ja se todellakin on osa-alue, jossa kokisin, että on tarvetta tiivimmälle vuorovaikutukselle kahden valiokunnan välillä, jotka meillä talossa on. No toiseksi investoinnit oli puhe sitten invoinneista, oli infrastruktuuri tai sitten digitalisointiprosessien siirtymä. Ne tarvitsevat investointia. Nyt jos tarkaltaan esirahastoja, joka tuli esille jo tänään eri asiayhteydessä, niin – Uskon todella, että esi, ESIR on liikkeelle paneva voima ja antaa lisää arvoa. Ja äh, rah- rahoitusmuutien yhdistäminen, blending tuli myös esille. Ja nyt jos tarkastellaan, että miten on pärjätty tähän asti. No henkilökohtainen huomio. Ihmiset saattavat olla tyytyväisiä esirahaston panokseen tähän mennessä innovatiivisessa hankkeessa. Minä nyt olen tsekki, mutta johtuuko sitten siitä, mutta minä en ole tyytyväinen. Mielestäni parantamisen varaa on, joten epäilemättä ESIR voi olla tärkeässä osassa tässä. Toiseksi, ja nyt katson komission suuntaan erityisesti, vuorovaikutteiset autot, fasinoivaltahan se kuulostaa, en nyt sano, että siihen uskoisi, mutta vielä on matka pitkä. Mutta jos tarkastellaan tiedonantoa, niin minusta näyttää, että jos tämä olisi nyt kulmakivi, se tärkein asia, niin mikä siitä sitten puuttuu? Että painotettaisiin enemmän lukuisia muita, sanotaan nyt hankkeita, tulevaisuuden näköaloja, osa-alueita, miten niitä nyt kutsutaankaan, Min, jonka, minkä seuraukset olisivat välittömämmät. Siis ympäristö No siihen tulee myös tekniset kysymykset, turvallisuus, ruuhkat niin edelleen. Kehottaisin, että ollaan vähän luovempia tässä mielessä. En nyt sano innovatiivinen, mutta luovempi varmasti. Nyt jos mennään nippelitietoihin, niin nähdään, että jotkut niistä johtavat meidät myös vuorovaikutteisiin autoihin, automated cars. Tässä samat huomioon, rouva puheenjohtaja, Tämä nyt ei ole mikään suuri lausunto, mutta haluaisin, että keskitytään todellakin ei siihen, että onko ja miten, vaan että miten. Ja siihen nämä kaksi mietintöä ovat, tai lausuntoa ovat mahdollisuus. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Herra Telitska. Ja ryhmät Vimman Dekampensiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää työstään. Meillä on pari kommenttia EPP-nimissä. Virkkunen ei päässyt tänään paikalle ja pyytää anteeksi sitä. Jaamme kollegan lähestymistavan kummassakin lausunnossa, ensinnäkin digitalisoinnissa – ja Euroopan teollisuuden se digitalisoinnissa siis, ja toisessa, joka koskee eurooppalaista standardoimista. Voimme, voimme puhua suurista ajatuksista, mutta toteuttaminen on olennainen kysymys. Ja minulla on kysymyksiä esittelijälle. Missä tilanteessa Eurooppa on? Onko Eurooppa hyvässä tilanteessa? Meitä on pärjäämme suhteessa Kiinaan ja Intian. Siellä teollisuus etenee nopeasti. Ja Itran suhteen minulla on kysymys myös, tarvittaisimmeko lisä, lisää tietoa, emme vain hyviä aikomuksia, ja sitten startup-yritykset. Yhdysvalloissa ja Euroopassa on paljon hyviä uusia startup-yrityksiä ja, meidän pitäisi auttaa uusia yrityksiä. Mitä me voimme tehdä sen? Ja sitten sanoi, että me aliarvioimme turismia. Ja olen myös katsonut Booking.comia ja Amsterdamin tilannetta siellä. Se on uskomattoman menestyksekäs ja sovelluksella on valtavasti potentiaalia. Tuollaista lähestymistapaa pitää jatkaa. Sitten digitalisoituminen ja standardit. Hollannin puheenjohtajakauden Amsterdamin julkilausuma, joka käsitteli automaattiajoneuvoja ja kytkettyjä ajoneuvoja. Ja kysymys oli olivatko ne mukana mietinnössä ja eikö, eikö itse näistä käytettäviä toimivien autojen osuuden pitäisi olla suurempi. Kysymykseni sitten, seuraava kysymykseni on, onko standardointi myönteistä ja kuka maksaa siitä? Tällaisia kysymyksiä meillä on keskustelua ajatellut. Kiitoksia herra Mimandekamp.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 Kilönen. Nyt Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille. Tässä asiassa on kyllä harvinaisen helppoa olla yhtä mieltä. Standardointia sekä eurooppalaisen teollisuuden ripeää digitalisaatiota todellakin tarvitaan. Ja tässä yhteydessä haluan lähinnä lausua muutaman sanan standardoinnista. Suoraan väylä ja ICT-infraan ja ajoneuvoihin – liittyvän standardoinnin osalta ja ohella meidän tulee tarkastella myös tiedon säilyttämisen ja jakamisen standardeja ja tiedon rooli liikennejärjestelmän kokonaissuunnittelussa ja hallinnassa on kasvamassa päivä päivältä merkityksellisemmäksi. Tekoäly, mobiilisovellukset ja muun muassa Connected Cars-teknologia toisaalta mahdollistaa, että mutta toisaalta vaatii tietovarantojen ja rajapintojen yhteentoimivuutta ja juurikin sen vuoksi meidän pitäisi pystyä tiedon jakamisen fyysisiä edellytyksiä sekä kannusteita viemään eteenpäin viivytyksettä EU-lainsäädännön tasolla. Kiitos. Merci, Kiitos, Rova Kyllönen. Minulla on näkemyksiä tästä mietinnöstä, joka on, joka on todella ajankohtainen. Vähemmän läpi ennen näkemätöntä digitaalista murrosta läpi. Ja tämä on sekä mahdollisuus kuin riskitekijä. Ja sitten näette, teille äh, itsenäisten ajoneuvojen mahdollisuudet. Ja totta on, että se tarjoaa mahdollisuuksia, mutta se tarkoittaa, että meidän täytyy ajatella myöskin autokannan uudelleen teollistamista tai äh, autoteollisuutta uudelleen. Meidän täytyy vahvistaa sektoria ja me saatamme erittäin tarkasti. Ja tästä tärkeää on turvallista. Sanoit myöskin, että ovat tarjoavat uusia vaihtoehtoja, kuten ne ovat. Yhtä asiaa ei ole mainittu. E, digitalisoituminen johtaa tietoturvaongelmaan, joka ei ole mitenkään pieni, ja se on kasvava. Digitalisoituminen johtaa meidät lainsäätäjinä kysymyksiä muiden kysymysten pari. Herra Vin van de Kamp sanoi oikein hyvin, mitä me saan uusia luovia yrityksiä, startupeja ja muita. Niille luovuus on uskomatonta. Ja miten me samaan aikaan pidämme huolta, että meillä on investointiaste, joka vastaa innovaattiastetta. Ja tämä on aito ongelma. Ja lopuksi tämä joka kerta meillä on oma aloitemietintöjä ja ei sanota, että aut, itsenäiset ajoneuvot eivät ole vielä siinä vaiheessa, että, että lainsäädäntöä ei voi laatia, mutta, mutta niitä on jo olemassa, niitä testataan. Ne eivät ole saaneet tyyppi hyväksyntää, niitä ei ole markkinoilla, mutta niitä on jo olemassa. Ollaanpa tarkkana. Ja täytyypä pyytää komissiota etenemään nopeammin ja katsokin komission suuntaan. Herra de Freidegen muuvista ja kasvun pääsastolta herra Dematto Pullos. Puheenvuoro on teidän. ne vous disputez pas. Vous avez le droit de prendre la parole. Vous vouliez prendre la parole, monsieur? Hoppas jag Samordnarna fortfarande. Det verkar det inte så. <laughs> niin, miten tämä koordinointi nyt toimii? Digitalisointi. Se voi hyödyttää teollisuutta, mutta siinä on paljon vaaroja myös. Näin hyötyä esimerkiksi tätä saattue ajo esimerkiksi, platooning, että voidaan ajaa yhdellä kertaa monta lastia. Tietysti kehitys kestää aikansa. Ja sitten tämä vuorovaikutteinen auto en nyt oikein voi ajatella autorakastajana niin kovin positiivisesti sitä. Minä, joka olen myös kilpailut ralliajoissa, jolla on omia ralliautoja. Minä itse ajavia autoja viha, inhoan. jos autoista on kiinnostunut, niin se haluaa ajaa. Siis jonkinlainen poikkeus täytyy tähän saada, vaikka nyt tekniikan kehitys meidät ajaa tähän tilanteeseen, niin täytyy olla mahdollisuus kuitenkin har- harjoittaa omaa harrastusta. Meillähän on vanhojen autojen yhdistys ja jotta tulevaisuudessa, niin siis me, jotka esimerkiksi ralliautoista pidämme, niin täytyy olla mahdollisuus tähän myös tulevaisuudessa näe tässä etuja tässä kehityksessä, mutta myöskin suuria vaaroja ja mielestäni nyt täytyy olla kovin varovainen kiinnittää huomiota näihin suurin intresseihin, joita alalla on. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Toivottavasti komissio on samaa mieltä. Sitten anna päästi Rova Dupré. Very much. I'm Max Lemke from DG Connect. Kiitoksia, olin Connect-pääosastosta. Okay. So, and, and I would just like to give a short comment on... Eli lyhyesti Euroopan teollisuuden digitalisoinnista. Kiitos hyvistä kommenteista. Olemme niistä samaa mieltä. Me tiedämme, kuinka tärkeä liikenneala on kaiken kaikkiaan ja kuinka tärkeä digitalisoituminen on. 5G on ennakkoehto sille, kuten ihan oikein totesitte. Ja tietysti on muitakin esteitä vielä. No sitten kun ajatellaan digitalisoitua teollisuutta, niin tämä koskee kaikkea, kaikkia aloja Euroopassa. Oliko se mistä alasta tai mistä tahansa koosta tai mistä paikasta – niin kaikilla pitäisi olla käytössään digitaalista teknologiaa, jotta pysyy mukana digitaalisessa muutoksessa. Ja tiedonannossa otettiin esimerkiksi tietyt alat, joilla digitaalisten foorumien rakentaminen on tärkeää, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä. Meillä pitää olla esimerkiksi tämä automaattisesti ohjautuvat autot mielessä. Tämä nyt otettiin esimerkiksi, koska hyvin paljon rahaa on nyt pantu näihin pilottihankkeisiin. Tämä ei tietenkään ole ainoa ala, mutta on muitakin, kuten logistiikka, liikenteen hallinnointi, EUn laajuiset liikenneverkostot, matkustustiedot. No ehkä kollegani, jos aika riittää, voivat kertoa tästä hiukan lisää. Mutta yksi kysymys. Euroopan parlamentti on ehdottanut, että digitalisointia ei ole hyödynnetty riittävän hyvin liikennealalla. Ja että olisi hyvä saada hiukan lisätietoja siitä, mikä tässä on syynä. Kiitoksia ja sitten annan puheenvuoron kollegalleni, jos aika riittää. Alors, c'est pas Madame Després. Siis ei Rova Després. Van, Van Dam. Euh, merci beaucoup. Euh, Isabelle Van Dorn, je suis l'adjointe. Isabelle Dorn, de Preen alainen. Tässä muovissa olemme oikein tyytyväisiä totta kai siitä, että meillä on tämä lausuntoluonnos. Tätä aina miettiä, mitkä ovat koulutusalan haasteet. Onpa kysymys lähitulevaisuudesta tai kaukaisemmasta. En usko, että me tarvitsemme suurta keskustelua lähi- tai tulevaisuudesta tai kaukaisemmasta. Uskon, että digitalisoituminen on tätä päivää. Ja siihen täytyy tarttua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Olemme täysin samalla linjalla DG Connectin kollegoiden kanssa digitalisoitumisesta. Työskentelemme itse asiassa näitä eri aiheiden parissa. Meidän täytyy ajatella yksityiskohdissaan horisontaalista lähestymistapaa. Ihan sama kuin tietoyhteiskunnan strategian luomisessakin on muitakin direktiivejä, kuten on psi direktiivi ja tietosuojadirektiivi, tämä horisontaalinen lähestymistymä pätee myös digitalisoitumiseen. Täytyy miettiä, onko meillä kulutusalalla vielä katettavia teemoja, mutta meidän täytyy edetä lailla rintamalla ja miettiä sitä, onko kulutusalalla liittyviä erityiskysymyksiä, mutta otamme mielemme vastaan tämä lausunnon, joka on meistä erittäin hyvä. Hyvät esittelijä vielä. Kiitoksia. Lyhyt kommentti kollegoille ja komissiolle. Winfam de Camp. Eli missä nyt mennään Euroopassa? No se on tietysti aika subjektiivinen kysymys, miltä kantilta asiaa katsoo. Jos minä katson omalta kannaltani, niin emme nyt ehkä ole ihan niin pitkällä kuin voisimme olla. Tämä nyt tuli esiin keskustelussa, eli joissain tapauksissa, oliko se sitten Kiinasta tai joissain toisessa joku toinen maa on meitä edellä. Tämä on todellisuus ja mitä syitä tähän liittyy? Mielestäni yksi syy on se, että meillä ei ole vieläkään toimivia sisämarkkinoita. Tällä alalla ei ole. Jos kyse olisi vain sääntelystä ja sääntelyympäristöstä ja valvonnasta, niin tietysti valvoja ja sääntelijä Kiinassa on erilainen kuin Euroopan unionissa ja niin edelleen. Tilanne nyt ei ole dramaattinen, mutta kun katsotaan vaikka investointitilannetta tietyissä osissa maailmaa, niin erot ovat valtavia. Ja jotkut ihmiset, jotka ovat erinomaisia innovaation alalla ja eh, digitalisaation alalla ja myöskin liikenteen alalla, niin he menevät sitten piilaaksoon – Meillä on kyllä pääomaa, meillä on valtavasti pääomaa Euroopassa, mutta sitä ei käytetä. Ja jotenkin on houkuttelevampaa lähteä Yhdysvaltoihin. Ja no, tämä nyt ei koske kaikkia aloja, mutta tällä alalla meillä on näitä ongelmia. Meidän täytyy nyt keskittyä sisämarkkinoihin, ja jokuhan puhui kannustimista. Sitten startup-yritykset. No olen täysin samaa mieltä. Ehkä voimme katsoa, voitaisiinko sitä korostaa vielä enemmän, mutta minä ehdottomasti tuen startup-yrityksiä. Ja pitipä sitä vai ei, nyt digitaalisella kaudella hyvin usein startup-yritykset ovat moottorina. Eli katsotaan, millaisia kannustimia niille voitaisiin tarjota tulevaisuudessa. Sitten harmonisointi, standardisointi, onko se myönteistä? No mielestäni on kaiken kaikkiaan, riippuu tietysti siitä, miten toimitaan. Asiat voidaan myös hoitaa pieleen, sitten SND-ryhmän edustajalle. Te puhuitte riskeistä ja työntekijöistä. Sanoitte, että laaditte tarkistukset. No, se sopii minulle. Mutta meidän pitäisi välttää tilannetta, jossa valiokunnan lausunnosta tai mietinnöstä tuleekin työllisyysvaliokunnan mietintö. En nyt osoita tätä suoraan teille, mutta Minulla on kokemuksia tästä ilmailustrategiaan osalta, eli se oli painajainen. Ja sitä varten liikennevaliokunta ei ole täällä. Mutta voin tietysti tarkastella tarkistustanne ja varmaankin löydämme ratkaisun. Sitten puhutte matkailusta. No, tämä on ala, jolla pärjäämme aika hyvin. Mutta olisi hyvä, jos jonain päivänä voin olla tietokoneellani ja mennä Bugin komiin, enkä varaa sieltä vain hotellihuonetta, vaan myöskin kaikki liikennevälineet, kun tulen lentokentältä hotellille. Me tiedämme, millaisia ongelmia tähän liittyy. Tämä on retorinen kysymys, eli onko nyt kaikki nämä pullon kaudat poistettu. No sitten on robotisaatio, mitä se vaikuttaa työntekijöihin. No, oli kyse sitten autoteollisuudesta tai kun kovin olimme käymässä Tsekin tasavallassa, me kävimme katsomassa tilannetta. Tiedän, että kaikissa teollisissa vallankumouksissa on vaikutuksia ei pelkästään työllisyyteen, vaan myöskin työn laatuun ja luonteeseen. Ja tämäkin on siis prosessi, joka tulee vielä muuttumaan. Sitten infrastruktuurit ja kannustimet. No kollega nyt ei tarvitse enää olla paikalla, mutta se oli ihan hyvä kysymys. No sitten puheenjohtaja te puhuitte siitä, että automatisaatio jäi tästä pois, mutta ei se jäänyt pois. Minä puhuin eri asiasta, johon komissio osittain vastasi. Eli tässä nyt on keskitytty asiaan, joka on hyvin puolensa vetävä tällä hetkellä, eli automaattiset, automaattisesti kulkevat autot, mutta on muitakin asioita, joihin voidaan keskittyä. Ja kun ajatellaan tuloksia, niin ne ovat paljon lähempänä. Mutta en nyt sano, että vielä pitäisi odottaa sääntelyn alalla, mutta se, että auto pysäköi itsensä tai niin se on kaukana vielä siitä tilanteesta myös täysin automaattista liikennettä, mutta no, tämä liittyy myöskin tietosuojaan ja kaikkeen, jota käsitellään, kun ajatellaan digitalisoitumista liikenteessä. Ja sitten Lundgren, ymmärrän kyllä teitä Minäkin pidän autolaajamisesta, mutta ei se nyt tapahdu niin nopeasti. Ja meidän täytyy vähän monipuolistaa ehkä harrastuksiamme. Maailma muuttuu. No sitten komissiolle vielä loppuhuomiot. Digitalisaatio. Siitä ei ole hyötyä kaikissa liikennemuodoissa. No ei. Meillä on RTMS raideliikenteessä. Ja joskus käy niin, että ajaa koko päivän ja ylittää rajoja. Ja sitten täytyy ostaa joku, joku vinjetti kaikissa maissa. Eli tämä nyt on ihan absurdi esimerkki, mutta tämä on kuitenkin todellisuutta. Ilmailu on erilaista kuin tieliikenne. Eli tieliikenne on kaikkein vähiten kehittyneitä. Jos katsotaan vaikka rahtiliikennettä, niin siellä on digitaalisesti optimoitu järjestelmät, Eli siellä on erilaista ohjelmistoa, eri ajoneuvoja. Mutta jos ajatellaan matkustajaliikennettä, niin jos halutaan yksinkertaistaa, niin on digitaalinen näyttö, josta näkyy, että kolmen kilometrin päässä on tapahtunut onnettomuus. Tässä on siis valtavia eroja. Ja tämä liittyy myöskin siihen, millä tavalla me valmistelemme tätä sääntelyympäristöä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia ja sitten Van de Kamp, haluaisitteko te antaa uploadit? Eli kiitoksia tästä tehdystä työstä. No niin, huomenna tapamme varhain aamulla. Ja jään tänne nyt sitten koordinaattorien kanssa, koska nyt aloitamme sitten koordinaattorin kokouksen suljetuin ovin. Hetkinen, hetkinen. Ja muistuttaisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle Telitskan mietintöön näissä kahdessa asiassa on 6. maaliskuuta puolelta päivän. No niin. Eli pidämme viiden minuutin tauon ja sen jälkeen jatkamme sitten koordinaattorien kokouksella. Kiitoksia kollegat. Nähdään huomenna yhdeksältä.